yeah. So, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Me jatkamme valiokuntakokoustamme. Meillä on nyt kohta seitsemän esityslistalla. Kyselytunti REACH-asetuksen täytäntöönpanosta. REACH, suuri paketti viimeisen vaalikauden aikana, joka tällä hetkellä on täytäntöönpanovaiheessa – tässä on paljon kysymyksiä kansan keskuudessa ja kollegoilla on, tai kollegat ovat käyttäneet mahdollisuuden esittää Euroopan komissiolle koko joukon kysymyksiä. Toivotan tänne te- sydämellisesti tervetulleeksi herra Heinz Surekin, joka on Enterprise-pääosaston pääjohtaja. Tervetuloa. Myöskin herra Gus Bosat on paikalla. Hän, hän on vesikemikaali- ja bioteknologiajohtaja. Herra Bosat, toivotan teidätkin tervetulleeksi. Ajattelimme, että nämä lukuisat kysymykset, joita tässä nyt on tullut, jaettaisiin kolmeen blokkiin. Ensimmäinen blokki olisi rekisteröinti, virasto ja maksut. Toinen blokki olisi ehdokaslista liite 14 ja liite 13. En tiedä, sanoko tämä mitään teille uusille, mutta kuulemme kyllä, mitä nämä sitten ovat. Ja kolmas blokki olisi ö, ö, eläinkokeet, REACHin vaikutukset, notifikaatiot, suhteet muihin lainsäädäntöihin ja nanomateriaalit – tässä oli siis kolme asiakokonaisuutta. Ehdottaisinkin, että pääjohtajat Surek ehkä tässä aloittaisi ja sitten siirtyisimme käsittelemään tätä ensimmäistä kokonaisuutta. Herra Surek, saatte puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, että annatte meille mahdollisuuden kertoa täytäntöön REACHin täytäntöönpanon vaiheista. Haluaisin tässä kuitenkin aluksi todeta, että komissio ei voi vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, koska ne eivät ole meidän toimivaltuuksissamme. REACHhan vaatii hyvin suurta verkostoa ja yhteistyötä monien toimijoiden välillä ja komissio on yksi näistä toimijoista. Toisekseen haluaisin myöskin ympäristöpääosaston johtajan Karl Weigenbergin poissaolosta pyytää anteeksi, koska hän on tällä hetkellä Bangkokissa valmistelukonferenssissa ilmastonsuojelukokousta ajatellen, joka siis pidetään Kööpenhaminassa. Ja häntä varmastikin tarvitaan siellä enemmän kuin täällä. Tämän lisäksi minulla on se ehdotus, että kun vastaan näihin kysymyksiin, joita meillä kirjallisesti on jo tullut, puhuisin hiukan laajemmin, koska ne, jotka eivät vielä Reachin aikakaudella olleet parlamentissa, ymmärtävät hiukan helpommin, mistä aiheesta tai mihin aiheisiin tai tehtäväkokonaisuuksiin me voimme REACHin kohdalla ottaa kantaa. Ja jos tämä sopii teille, niin tässä ensin aloittaisin tällaisella yleiskatsauksella ja tämän jälkeen voisimme sitten käsitellä nämä yksittäiset kysymykset näissä blokeissa, joita ehdotitte. Niin meillä on aikaa 11 asti, noin tunti ja 15 minuuttia. Jos se onnistuu näin, niin hyvä. Mutta ehkäpä nyt sitten aloitatte ja kerrotte meille, mikä tilanne on tällä hetkellä. Kiitoksia. Yksinkertaisuuden nimissä teen tämän yleisellä komission kielellä, eli huonolla englannin kielellä. Olen erittäin iloinen, että minulla on ensimmäinen mahdollisuus puhua teistä tämän täytäntöönpanon ensimmäisessä vaiheessa. Ja REACH on ollut yksi kaikkein kunnianhimoisimmista lainsäädäntöehdotuksista, joita on hyväksytty Barrosson ensimmäisen kauden äh, ja aikaisemman parlamentin kaudella. Ja tämä tekee Euroopasta johtavan kemikaalitoimijan. REACH käsittelee monia asioita samanaikaisesti. Tarkoituksena on korkeatasoisesti suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä, edistää vaihtoehtoisia testimenetelmiä, parantaa kilpailukykyä ja innovaatioita kemi- kemikaaliteollisuudessa. Parlamentti on ollut avainasemassa varmistamassa sitä, että on saatu aikaan oikeudenmukainen tasapaino yhtäältä kansanterveyden, ympäristön, ihmisten terveyden ja kilpailukyvyn ja innovaation välillä toisaalta. Todellakin, kun esittelen herra Sakoni kirjoitti kirjan Reaching hyväksymisestä. Tässä puhuttiin poliittisesta saavutuksesta ja me olemme valmiita hyväksymään tämän arvion. Kyse on historiasta ja te olette kiinnostuneita siitä, miltä tilanne näyttää käytännössä. Joten, kuten jo sanoin, olemme ainoastaan yksi toimijoista, jotka käsittelevät REACHia. Tärkein avaintekijä on tietysti kemikaalivirasto, joka on nyt toiminnassa, mutta se vastaa keskitetyistä toimista. Jäsenvaltion viranomaiset käsittelevät kuitenkin muita asioita toimimalla viraston kanssa yhteistyössä ja he myöskin hoitavat täytäntöönpanokysymykset. He ovat myöskin vastuussa kun ajatellaan sellaisia aineita, jotka ovat riski ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Totta kai on myöskin tärkeää, että on yhteistyötä teollisuuden ja muiden asianosaisten puolelta, jotka haluavat edistää kemikaalien turvallista käyttöä. Ensimmäinen haaste on takanamme. Kyse on kemikaaliviraston perustamisesta Helsingissä. Tiedätte, että tämä on ollut hyvin vaikea tehtävä, koska se piti tehdä erittäin nopeasti. Ja kaikki kollegat, jotka ovat olleet mukana Helsingissä perustamassa tätä, on aiheuttanut sen, että 2007 kesäkuussa virasto avattiin. Tällä hetkellä se on vielä kasvuvaiheessa. Sillä on tällä hetkellä noin 350 henkilöä mutta vuonna 2010 tilanne muuttuu, koska ensimmäinen rekisteröinti deadline on silloin edessämme ja tämä tulee olemaan hyvin suuri tehtävä virastolle tästä syystä. Myöskin henkilökuntaa tarvitaan siellä enemmän. Virasto vuoteen 2010 mennessä pysyy riippumattomana yhteisön tasolla, koska vasta 2010 loppuvuodesta me odotamme näitä maksuja. Deadline, kuten tiedätte, on marraskuun lopussa 2010 ja ainoastaan vasta sitten, kun on rekisteröitynyt, lasku lähetetään ja se maksetaan, joten vasta ensi vuoden lopussa näitä maksuja tulee. Ja, ja tästä syystä olen kiitollinen siitä tuesta, jonka saimme tästä valiokunnasta jotta saimme tukea yhteisöltä, jota alun perin ei laskettu mukaan. Tämä oli ensimmäinen suuri testi, jonka virasto jo selvitti. Onneksi, koska kun ajatellaan näitä ensi- tai esirekisteröintejä, joita arvioimme tulevan, niin oikea luku oli 20 kertaa enemmän enemmän kuin 2,7 miljoonaa ensirekisteröintiä, joita virastolle toimitettiin. Tarkoituksena oli upgradeata IT-välineet ja muut tämän vaiheen aikana. Ja tämä saatiin aikaan menestyksekkäästi. Nyt tilanne on se, että kun ajatellaan ensimmäistä rekisteröintideadlinea marraskuussa 2010, on olemassa myöskin toinen tärkeä lainsäädännön lainsäädännön osa, joka astuu voimaan kemiili, kemikaalituotteiden eh, merkintä, joka alkaa siis 2011, ja tähänkin liittyy hyvin paljon rekisteröintejä, jotka täytyy prosessoida virastossa. Joten viraston perustaminen IT-välineiden perustaminen ja ylläpito, jotta saadaan ohjenuoria pienille ja keskisuurille yrityksille ja teollisuudelle ylipäänsä on ollut hyvin vaikea haaste virastolle. Noin kolme vuotta on tässä mennyt asetuksen hyväksymisestä ja joitakin tavoitteita on saavutettu. REACH IT tarjoaa kaikki oletettavat palvelut ja vuoden 2009 alusta lähtien teollisuus myöskin käyttää niitä. Se käyttää niitä esimerkiksi eri tietojen vaihtamiseen ja näin sitten alkoi tietojen vaihto. Melkein kaikki asiakirjat on saatavalla netistä ja melkein kaikilla yhteisön kielillä tärkeimmistä asioista. Komissio on tarkistanut osan eh, REACHin asetuksen liitteistä ja selventänyt sellaisten aineiden tilan, jotka ovat mukana liitteissä 4 ja 5. Myöskin on selvitetty eh, muita asioita liitteessä 11 ja kriteerit, joita tässä käsitellään, ovat myöskin liitteissä 13 Komissio myöskin hyväksyi täytäntöönpanotoimia liittyen testimenetelmiin. Ja tässä on otettu huomioon myöskin aikaisempi lainsäädäntö. Ensimmäiset askeleet hyväksyntäprosessissa on myöskin tässä otettu huomioon. 2008 tuli ensimmäinen kandidaattilista mukaan tälle hyväksyntälistalle. Mutta meidän täytyy kuitenkin pitää mielessämme, että suurin haaste, jonka REACH meille asettaa, ei ole tai liity ekaan tai komission, vaan teollisuuteen, koska sen täytyy jakaa tietoja tuhansista aineista, jotta voitaisiin välttää tarpeettomat eläinkokeet. Ja myöskin kustannukset täytyy jakaa tarpeen mukaan teollisuuden täytyy tehdä tuhansia riskianalyysejä ja tuoda rekisteröintitietoja. Ja myöskin teollisuuden täytyy maksaa näistä. Haaste on valtaisa myöskin organisatorisissa kysymyksissä, kun ajatellaan teknistä ö, tietotaitoa, jota teollisuus tarvitsee. Kaikkein suurimmat yritykset toimivat yhteistyössä ekan ja komission kanssa, jotta nämä tavoitteet saavutetaan. Me olemme myöskin täytäntöönpanneet globaalisti harmonisoidun järjestelmän klassifikaatio, etiketöinti kysymyksessä. Kun nyt CLP ja REACH on hyväksytty, Euroopan unioni on osoittanut sen, että se haluaa käsitellä tätä asiaa. Jotkin ovat olleet huolissaan siitä, millainen kansainvälinen vaikutus REACHillä on. Toiset puolestaan reagoivat myönteisemmin ja arvioivat niitä mahdollisuuksia, joiden avulla pystyttäisiin REACHia käyttämään. Toiset käyttävät tätä mallina sille, miten voitaisiin täytäntöpanna YK harmonisoitua järjestelmää. myöskin Yhdysvallat on suhtautunut myönteisesti asiaan. Siellä tarkoituksena on kehitellä erilaisia periaatteita kemikaaleja ajatellen. Ja myöskin siellä vähitellen ollaan sitä mieltä, että REACH-prosessi voisi olla myöskin heille malli. Lyhyesti sanottuna meidän työmme on ollut tärkeässä asemassa ja meidän pitäisi pitää johtoasema myöskin tulevaisuudessa. Paljon on tehty, mutta olemme kuitenkin vielä suurempien haasteidemme edessä, jotka ovat edelleen edessämme. Olemme kuitenkin luottavaisia, että jos teemme yhteistyötä, pystymme jatkamaan samalla tiellä. Kiitoksia, että sain antaa teille tämän yleiskatsauksen ja nyt pyytäisin, että kollega herra Bohet vastaa näihin kysymyksiin sillä tavalla kuin ne on ryhmitetty näihin asiakokonaisuuksiin. Kiitos. Kiitoksia herrat Surek. Tämä oli varmastikin teille kaikille uusille ja muillekin, jotka ovat hiukan unohtaneet tätä. Tämä niin Satu Hassila oli jokin ongelma. Uh, Olisinpa vain halunnut, että tätä aikaa käytetään näihin jäsenten pitkään spesifien uh, listaan. Ja nyt tämä yleislausuntohan on ohi. Kyllä, kyllä, pääsemme kohta siihen. Ja ehkä tässä pitäisi hiukan olla kärsivällisempi. No niin, ensimmäinen blokki, herra Boset. Se on nyt teidän tehtävämme ensimmäinen kysymys kollega Seberiltä ja herra Prodilta. Ja toinen kysymys, joka liittyy näihin maksuihin. Mm, kysymys on minultani. Ja tässä nyt kysymyksen esittäjä saisi ehkä mahdollisuuden vielä kysyä uudestaan ja sitten muut kollegat voivat myöskin kysyä tästä kompleksista jotakin tai tähän asiakokonaisuuteen liittyvistä asioista. Puheenjohtaja, haluaisin antaa tietoa rekisteröinnistä ja jos ne ovat ottaneet tämän asian jo esille, mutta lisäisin myös muutamaan asiaan SI-rekisteröinnistä, jonka kunnianarvoisa puheenjohtaja Lainen esitti ja aloitan vastaamalla hänen kysymyksiin. Jotta yritykset pystyisivät jakamaan dataa ja jotta vältettäisiin tarpeetonta ja eläinkokeita vähentäisiin yritysten tarpeettomia kustannuksia, yrityksiä pyydetään esirekisteröimään 30 yritettäisiin 2008 tällaisia phase-in-tuotteita. Komissio, ECA ja teollisuuden järjestöt ryhtyvät tiivisen tiedotuskampanjan, jotta tietoisuus lisääntyisi ja jotta yritykset rekisteröityisivät. Ja siinä takarajalla on 2,75 miljoonaa esirekisteröityä ainet tuli 138 aineelle 35 tonnalta yritykseltä. Tämä ylitti komission alkuperäiset arviot ja herätti huolta sitä, kuinka paljon rekisteröintiä tulisi 30. marraskuuta 2010 rekisteröintipäivämääränä. Kemikaalivirasto, jonka rekisteröintiprosessista on vastuussa, on nyt analysoinut esirekisteröintidatan ja työskennellyt teollisuuden kanssa parantaakseen arvioita siitä, kuinka paljon rekisteröityjä, 2010 voidaan odottaa. Vaikka epävarmuustekijöitä jotain runsaasti, nämä parantuneet arviot eivät kovasti komission alkuperäistä arviosta poikkea. Kemikaalivirasto arvioi, että aineiden määrä on lähellä komission alkuperäistä arviota, eli noin 9000. Ekan arvion mukaan myöskin komission arvio rekisteröinti kansioiden määränä 25 000 on mielekäs. Tämä luku on epävarmempi, että vaikka kemikaalivirasto arvioi, että 75 000 tämä ei ylitä. Joten alkuperäiset pelot, että, että kemikaalivirastolle tulisi 2,68 miljoonaa rekisteröintipyyntöä on ihan perusteeton. Kemikaalivirasto jatkuvasti täsmentää arvioitaan ja komissio seuraa lähestytään työtä. Me aktiivisesti varmistelemme myöskin varasuunnitelmia toiminnan huippukausille. Me ennakoimme kymmenen kertaa suurempaa kapasiteettia Reachin IT-järjestelmälle, kun aluksi ajateltiin. Meillä on myöskin henkilöstöresurssiin liittyvä ja henkilöstön koulutukseen. Koulutamme henkilöstöä, joka normaalisti tekevät muita tehtäviä, jotta huippukysynnän kausina voidaan auttaa rekisteröinnissä. Kemakkaalivirasto myöskin arvioi äh, henkilöst väliaikaisen henkilöstön palkkaamismahdollisuuksia. Tämä esirekisteröidystä. Severi ja Brody esit- liittyvät useampia kysymyksiä rekisteröintiprosessista sinänsä. Aloitan nyt vastaamisen. Vastaus on, että rekisteröintiprosessi on täydessä vauhdissa. Mutkien matkassa on ollut vähän. Eikä Mikaalivirasto ja komissio seuraavat edistymistä vakavasti. Teollisuusjärjestöltä saadun informaation pohjalta voidaan odottaa, että yritykset kykenevät rekisteröimään aineet ajoissa. REACH-rekisteröinnit ovat alkaneet ensimmäinen 6.2008. Tähän mennessä noin 120 rekisteröityä on viety loppuun. Eli on annettu rekisteröintinumero ja laskut on maksettu. 600 rekisteröinti dossierista. Nämä on nyt sitten hyväksytty kirjan laadun pitää parantua ensi vuonna. Kun kyseessä ovat aineet, jotka ovat pitkään markkinoilla, ne vaiheittain rekisteröidään järjestelmässä ää, tuodun tai valmistetun määrän mukaan ja aineiden ominaisuuksien mukaan. Teollisuus valmistelee nyt rekisteröintiasiakirjoja ensimmäiselle vaiheessa rekisteröittäville aineille, jossa, jolla takaraja on 30. marraskuuta 2010. Tiedonjako kustakin aineesta tapahtuu. Eli sillä tapahtuu aino, aineen informaatiovaihtoformeilla, eli nämä ovat ja Substance Information Exchange Forum, Forum. Monikossa. Tässä kaikki potentiaaliset rekisteröijät ottavat osaa tähän. Kemikaalivirasto, komissio ja teollisuusjärjestöt tekevät kaikkeensa auttaakseen yrityksiä selviämään ongelmista, jotka liittyvät rekisteröinnin valmisteluun. ECHA ja komissio ovat yhdessä järjestäneet ja ottaneet osaa workshoppeihin, konferensseihin ja webseminaareihin, joilla vaaditaan parhaita käytäntöjä näille sieffeille ja olemme tarjonneet sidosryhmille mahdollisuuden sitä kysymyksiä. Ollaan pysty kuinka pitkään rekisteröinti asiakirjojen täyttäminen vie. Yleensä keskimääräinen aika on vuoden, joskin tämä riippuu aineistosta, tonnimäärästä ja käytöstä. Tämä vuoden estimointiin niin liittyy informaation kerääminen, mahdolliset välttämättömät testit ja sitten asiakirjan valmistelu. Pitäisi todeta, että aineet, sellaiset aineet, joiden volyymi on suurempi, niitä voidaan joutua testaamaan liitteiden 9 ja 10 mukaisesti REACH-asetuksesta, ja tämä voi viedä pitempään aikaan, mutta näitä testejä ei tarvitse suorittaa loppuun ennen rekisteröinnin takarajaa, vaan rekisteröijä voi ehdottaa testejä, jotka sit asiakirjassa sitten mainitaan. Osa. ja samatlaisia mukana. Tämä täyttäminen voi viedä muutamasta päivästä kuukauteen, mutta on pakko myöntää, että hallintotyö saattaa lisääntyä runsaasti, jos, jos valmistellaan useita yhteisiä rekisteröintihakemuksia, jossa vetovastuussa oleva rekisteröijä on usean tahon kanssa tekemisissä, jakaa kustannuksia, kerää tietoa ja yhdistää tietoa, jotka sit, sitten liitetään yhteiseen hakemukseen. Nyt siirrytään herra Broden kysymykseen, joka kysyi monesta ongelmista takarajoihin liittyen ja siihen, onko kemian teollisuudella riittävät työkalut Riitsin noudattamiseksi. Komissio harkitsee mitään muutoksia asetukseen koska sen tavoitteet ja tarkkaan arvioidut vaikutukset ovat muuttumattomia. Yritykset, jotka haluavat bisneksessä pysyä, joutuvat täyttämään vaatimukset ja rekisteröimään ajoissa. Komissio ehdotuksen yhteydessä on kattavasti arvioinut Vitsin kustannukset, kuten rekisteröinnin kustannukset, ja osana vaikutusarviota. Kustannusten ja työtaakan arviointi rekisteröinnin yhteydessä perustuu Harrastuu niihin kustannuksiin, joita relevanttien alojen ammattilaiset laskuttavat. Rekisteröintiva- uusien aineiden rekisteröintivaatimus tämä, nä, tai näiden ei-vaihdetaan hyväksyttävien aineiden rekisteröinti alkaa kaksi, ensimmäinen kuudetta 2008. Nämä vaihdetaan hyväksyttävät markkinoilla olevat tuotteet rekisteröinnin takaraja on riippuvainen vuosikaista tonnistosta, tuotannosta, tuonnista. Ja 11 vuoteen ajalta riippuen laskien voi, astuksen voiman astumisen. Tämä pitäisi antaa teollisuudelle riittävästi aikaa. Pitäisi pitää mielessä, että kun tuotantovalmiit isot tuotteet, jotka pitää 13.10.2010, on jo runsaasti tietoa käytettävissä odotettujen rekisteröintien määrän suhteen on epätodennäköistä, että se on paljon korkeampi kuin mitä komissio on arvioinut. Out of the 2.75 million pre miljoonasta esirekisteröinnistä suhteellisen pieni määrä johtaa rekisteröinteihin. Siinä on, että esirekisteröit, monet yritykset esirekisteröivät tuhansia aineita. Jotkut esirekisteröivät kaikki olemassa olevat aineet. Ja useita esirekisteröitä tulee konsulteilta, jotka haluavat käyttää mahdollisuutta ja tarjota palveluja kemian yrityksillä. Teollisuuden edustajat, jotka ovat jo identifioineet itsensä vastuu velvollisuudessa vastuussa olevista rekisteröinnistä, toimivat useamman yrityksen puolesta ja tämä vahvistaa, että noin 10 prosenttia esirekisteröivistä yrityksistä on ilmoittanut, että ne aikovat myös rekisteröidä. Kemikaalivirasto, komissio ja teollisuus tekevät kaikkensa, jotta ongelmat kyetään ratkaisemaan. Eka ja teollisuus ovat järjestäneet kaikenlaisia tapahtumia prosessiin organisoimiseksi. Mitä työkaluja Opastukseen tulee todeta, että ensin komissio ja EKA ovat jo laatineet paljon suuntaviivoja teollisuudelle Richin alkuvaiheessa. Teollisuuden järjestöt ovat myöskin oikein auttavaisia auttaessa jäsenten työtä laatien formaatteja ja työkaluja. Mitä työkaluihin täsmäisemmin tulee, Eka on luvannut että teknisesti käyttävät tarkastustyökalut ovat marraskuussa käytettävissä. Tämä auttaa yrityksiä, jotka valmistautuvat joulukuun 2010 takarajaa. Liitteen viisi toimintojen luonnokset ovat jo useita kuukausia olleet käytössä ja loppuversio tulee hyvin pian. Nyt annan puheenvuoron kollegalle Hans Jorhille. Danke, wenn ich vielleicht die Fragen... Kiitoksia. Nämä kysymykset, joita te ja herra Seber ovat esittäneet liittyen maksujen rahoittamiseen ja viraston perustamiseen, niin voisin tehdä tämän nyt, vaikka tässä nyt ehdottaisin tähän viraston perustamiskysymykseen liittyen, että keskusteltaisiin myöskin viraston pääjohtajan kanssa, koska hän varmasti voisi kertoa enemmän niistä todellisista to- tehtävistä, joita siihen liittyy. Mutta olen kuitenkin valmis myöskin johtokunnan jäsenenä kertomaan kokemuksistani ja, ja olen myöskin velvollinen kertomaan teille rahoituksellisesta teknisestä tilanteesta – liittyen tähän virastoon ja sen perustamiseen. Jos haluatte saada vielä muita tietoja, haluaisin kertoa myöskin viraston toimintakertomukseen, kertomuksesta, koska sieltä saatte hyvin paljon tietoja. Virasto perustettiin sitä varten, varten että saataisiin paras mahdollinen tekninen ja tieteellinen asiantuntemus kemikaaliasioissa. Ja tästä syystä virasto ei ole ainoastaan väline, vaan myöskin komiteoiden kokoelma, jossa jäsenvaltiot ja ulkopuoliset toimijat toimivat yhteistyössä. On useita komiteoita, joista voi nyt voin kertoa niitä, voin kertoa sitä, miten ne on perustettu ja miten, mitä ne ovat saavuttaneet tähän missä On olemassa riskianalyysi, komitea, joka käsittelee myöskin sosioekonomista analyysiä. Sen tarkoituksena on saada virasto sellaiseen tilanteeseen, että se voi antaa Euroopan komission asiantuntijan mielipiteen, kun kyse on hyväksyntä- ja rajoitusmenettelyssä. Sitten jäsenvaltio komiteat, niiden tarkoituksena on se, että jäsenvaltioiden vastuullisten viranomaisten välillä olisi mahdollisimman suuri yhteisymmärrys, mitä tulee täytäntöönpanoon. Ja foorumin tarkoituksena on olla verkosto, jossa jäsenvaltioiden vastuussa olevat viranomaiset voivat keskustella REACHin täytäntöönpanosta muiden kanssa. Riskianalyysi ja sosioekonomisen analyysin komitean jäsenet ovat asiantuntijoita, jotka viraston eh, johtokunta nimeää. Tämä tapahtuu ehdotusten pohjalta, joita jäsenvaltiot ovat tehneet, mutta nämä asiantuntijat ovat riippumattomia asiantuntijoita, ne eivät ole jäsenvaltioiden edustajia, vaan jäsenvaltiot ehdottavat tai jäsenvaltiot ehdottavat niitä johtokunnan ehdotuksen perusteella. No sitten tämä komiteoiden tieteellisempi puoli tai niiden puolella on olemassa se foorumi, joka perustettiin sitä varten, että voitaisiin vaihtaa parhaita toimintamuotoja eri menetelmien kautta. Nämä kolme komiteaa ja myöskin foorumi ovat vuoden 2008 alussa pitäneet järjestäytymiskokouksensa ja RAK eli riskinarviointikomitea on tapa, tavannut tähän mennessä seitsemän kertaa. Sitten tämä sosioekonomisesta analyysistä vastaava komitea neljä kertaa, jäsenvaltioiden komitea kahdeksan kertaa ja foorumi viisi kertaa. Ja tällä hetkellä on myöskin alkavaa yhteistyötä eri komiteoiden ja foorumin välillä. Tämän halusin kertoa me olemme myöskin yrittäneet yhdessä viraston kanssa saada aikaan mahdollisimman suurta avoimuutta ja viestintää. Ja tästä syystä päätettiin, että kaikki asiakirjat, joita näissä komiteoissa työstetään, julkaistaan viraston nettisivuilla niin, että kaikki saa, voivat niitä käyttää. Tämän lisäksi on myöskin olemassa mahdollisuus eri sidosryhmille osallistua prosessiin ja kertoa intresseistään ja kannoistaan. Foorumi on myöskin päättänyt, että se kerran vuodessa vähintään kutsuu sidosryhmät mukaan keskusteluihin. Voisimmeko hiukan tiivistää, muuten aika loppuu. Niin. Tämä on nyt otsikon viraston perustaminen alla. No mitä sitten tulee tähän rahoitukseen? On olemassa kolme menetelmää tai kolme lähdettä, joista virasto saa rahoituksensa. Ensimmäinen on yhteisö, apu tai tuki. Toinen ovat ne maksut, joita yritykset joutuvat maksamaan, ja kolmas ovat vapaaehtoiset maksut jäsenvaltioiden taholta. Tällä hetkellä virasto on yhteisön tuista riippuvainen, mutta vuoden 2010 loppuun mennessä, kun lasketaan, että näitä maksuja alkaa tulla. Lakipiste saavutetaan 2011 ja sitten jonkin aikaa virasto voi toimia ilman yhteisön tukea, mutta uskon, että tämän parlamentin vaalikauden aikana komission täytyy palata takaisin taatakseen uuden tai hakeakseen uutta tukea virastolle, koska pitkällä aikavälillä näiden maksujen osuus voi kattaa vain pienen osan budjetista ja tästä syystä jatkuvasti tarvitaan yhteisön tukea. Ja haluaisin tässä yhteydessä vielä kerran kiittää siitä, että olemme saaneet tuen tältä valiokunnalta sille, että tällaisen tuen vapauttaminen vuoteen 2010 mennessä on mahdollistettu. Mutta nyt palatakseni kysymykseen siitä, että onko tämä malli kantava pitkällä aikavälillä? Ei, mutta tarkoituksena eh, ei olekaan ollut se, että, että näistä, nämä maksut kattaisivat koko budjetin. Kiitoksia. Täytyy tässä hiukan olla ripeämpi, muuten emme tätä saa läpi. Eh, Richard Seba voi tässä vielä esittää kysymyksiä. Niin, kiitoksia. Haluan kiittää tässä komission edustajia eh, tästä hyvin kattavasta ensimmäisestä puheenvuorosta. Minulla olisi kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin eh, vuosi 2006 asetus eh, kohta 18, jossa todetaan, että tietojen saatavuus pitää taata. Kyse on kielellistä ongelmista. Karl Muus on tässä valittanut, että tiedot ovat olemassa vain englanniksi. Onko komissio ajatellut tässä tai onko kemikaaliviraston tarkoitus käyttää kaikkia yhteisön kieliä, koska tietysti tähän liittyy ylimääräisiä kustannuksia, jos kaikki täytyy kääntää, eivätkä kaikki osaa englantia, kuten komissio. No sitten toinen kysymys. Mehän teimme päätöksen REACHista, koska tässä on tarkoitus tehdä suuria säästöjä terveyspuolella, mutta seuraako komissio tässä edelleen näitä suuntauksia liittyen REACHiin ja näihin säästöihin, vai tutkitaanko tätä vielä? Jatketaanko tässä ikään kuin business as usual? Eli onko tässä nyt olemassa jotakin vaikutusten arviointia siitä, että miltä tilanne näyttää kansanterveyden alalla? Niin, pyydän nyt lyhyttä vastausta tähän. Jos nyt vastaan lyhyesti tähän ensimmäiseen kieleen liittyvän kysymykseen, eli tietojen saatavuus eri kielillä, niin minun täytyy tunnustaa, että tässä on ollut hiukan viivettä siinä, että kaikki versiot saatiin käyttöön, joten nyt on jo olemassa tietoja lähes kaikilla yhteisön kielillä, mutta tämä todellakin on asia, johon täytyy vielä puuttua, koska kyse on myöskin siitä vauhdista, miten me sen jälkeen, kun nämä tiedot on saatu, voimme antaa ne käännettäviksi ja sitten saamme ne takaisin käännettyinä. Ja sitten ne täytyy vielä lukea läpi. Ja sitten ne voidaan antaa vasta yrityksille käyttöön, koska meidän tärkein periaatteemme on se, että koitetaan välttää käännösvirheiden kautta siihen, että yritykset saavat väärää tietoa. Ja totta kai me tässä joudumme suorittamaan suurta valvontaa. Ja tämä tietysti vaikuttaa myöskin. Mutta meidän täytyy myöskin huomata se, että virasto, kun ajatellaan näitä suuria vaatimuksia, joka liittyy näihin suuriin ensirekisteröitien määrään, on joutunut käyttämään henkilöstöään tähän ja nyt se mahdollisuus, että kaikki asiat voitaisiin työstää niin kuin on ollut tarkoitus, ei ollut mahdollista. Mutta kuitenkin tässä nyt tehdään työtä, jotta tämä asia saataisiin myöskin järjestykseen. No niin, sitten vielä Rova Weisgerber. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää anteeksi. Olin sisämarkkinavaliokunnassa, siellä minun piti esittää kysymys tästä syystä saavuin vasta myöhemmin paikalle, mutta kuulin kuitenkin tärkeimmät asiat ja kuulin tämänkin, koska minulla oli tähänkin liittyvä kysymys, kun sanotte, että oli hyvin paljon esirekisteröintejä, koska tilanne on se, että niitä on 20 kertaa enemmän kuin mitä alun perin ajateltiin. Totesitte, että tästä syystä tarvitaan lisää henkilöstöä virastoon. Miten tämä haaste saadaan ratkaistua, koska tässä voitaisiin myöskin miettiä, ehkä sanoittekin jotakin tähän aikaisemmin, että tässä pitäisi olla hiukan joustavampi liittyen näihin deadlineihin, koska, koska näitä esirekisteröintejä oli näin paljon, niin sitähän ei voitu etukäteen tietää. Tarkoituksenahan on tässä asetuksessa, että 40 prosenttia aineista rekisteröitäisiin voidaanko tämä tavoite saavuttaa, kun ajatellaan tätä esirekisteröintien määrää? Voidaanko se saavuttaa aikarajassa? Vai voitaisinko tässä deadlineien suhteen olla hiukan joustavampia? Koska minulla on hyvin paljon kysymyksiä Bayerista käsin. Niin, kiitos. Lyhyt vastaus. Niin, me emme varmastikaan voi muuttaa näitä takarajoja, koska ne on asetuksessa määrätty, mutta myöhemmin palaamme tähän asiaan mikä ei mielestäni ole todennäköistä, on se, että tämä epämiellyttävä yllätys toistuisi rekisteröintivaiheessa. Emme oleta, että näin paljon rekisteröintiä olisi tulossa, näin valtava määrä, mutta kollegani tässä myöhemmin ottaa tähän asiaan vielä kantaa myöhäisemmässä vaiheessa. Mutta siis kun ajatellaan deadlinea, niin se ei ole mahdollista. No niin, kiitos. Sitten siirrymme seuraavaan blokkiin, kohta neljä. Persistent Bioaccumulative and Toxics, PBT, liite 13. Rouva Westlund, Rouva Lepage, Rode ja Sytä ovat esittäneet kysymyksiä tähän liitteen Herra Boschet, vai kuka, äh, kuka nyt sitten puhuukin, niin voisitteko puhua lyhyesti? Teidän täytyy puhua lyhyesti, muuten emme saa tätä päätökseen. Uh, Yksi kysymys herra Seberille. Terveysvaikutuksista komissio on tehnyt tämmöisen pohjatasoa me tutkimuksen. Me tiedämme, mikä tämä perustaso terveyteen liittyen on. Me tulemme tekemään toisen tutkimuksen, jossa me teemme vertailun. Ja vastaus on, että me jatkamme tutkimusta liittyen terveyteen. Se kun on tärkeä aihe. Puheenjohtaja, nämä PBT, äh, hajoamattomat bioakkumuloituvat aineet, on siis äh, hajamattomista, jopa erittäin hajamattomista ja erittäin bioakkumulatiivisista aineista. Lainsäädäntäjä on päättänyt, että nämä kriteerit pitää arvioida uudestaan. Ja että me paremmin kykenisimme kansainvälisiä kriteerejä noudattamaan PBTn tunnistamiseksi. Komissio on ennen 2008 nämä ar- kriteerit uudelleen arvioinut ja todennut, että kriteerit täytyy korjata. Komissio on viimeistelemässä ehdotusta liittyen kriteerien tarkastukseen ehdotuksen muuttamisen pohjaksi. Ja tässä otamme täysin huomioon tämän valiokunnan syötteen, kuten myös muiden sidosryhmien liittyen kaiken käytössä olevien olevan informaation käytön PBT hajamattomien bioakkumulatiivisten toksisten suhteen. Liteissä pitäisi käyttää näytön painoa, evidenssin painoa koska lähestymistapa, kun vertaillaan aineita kriteereihin. Me uudelleen arvioimme nyt tekstiluonnosta, jotta se menisi komiteologian menettelyyn sitten – ja täyttäisi arvioi tavoitteen, jotta otettaisiin huomioon saadut kokemukset. Annan puheenvuoron nyt kollegalle Zurkille. Viiden minuutin kuluttua minä keskeytän teidät, eli kaksi ja puoli on vielä jäljellä. Kiitos. Yritän puhua lyhyesti liittyen näihin ppt aineisiin ehdokaslistalla – haluaisin antaa nyt seuraavat tiedot teille. Me olemme tietoisia siitä, että tällainen luettelo, sen pitäisi heijastella sidosryhmien huolenaiheita, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myöskin se, että järjestelmän täytyy toimia tästä syystä tällä hetkellä. Me olemme hyväksyneet komission eduksen jäsenvaltioiden viraston pohjalta ensimmäistä ehdokasluettelosta ja meidän täytyy nyt pohtia seuraavaa. Tästä syystä täytyy ottaa huomioon se, että emme, emme tässä päällekkäistä sellaisia prosesseja, jotka toimivat jo eri lainsäädäntöjen pohjalta, jotka olivat voimassa ennen REACHia. Ja että meillä täytyy olla riittävän eriytetty asiakirja. Eli nämä ovat ne suuntaviivat, joita me haluamme käyttää, kun me arvioimme asiaa, koska se, että sitten työstämme tätä ehdokaslistaa, se on asia, joka meidän täytyy toteuttaa viraston mahdollisuuksien pohjalta. Nyt käydään jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä ja me arvioimme tätä. Me olemme myöskin saaneet jotakin tietoa joiltakin jäsenvaltioita, jotka ovat tutkimuksen tehneet. Me varmastikin opimme tästä ja me myöskin kerromme teille näiden pohdintojen ja ehdotusten vaikutuksesta ja siitä, miten ne sitten vaikuttavat kemikaaliviraston toimintaan. Schön. Kiitos. Onko kysymyksiä? Schlüter. Thank you. you, you... Kiitos. sanoit, että PBT-kriteereiden uudelleenarvioinnissa ottaisitte huomioon sidosryhmien ja jäsenvaltioiden mielipiteet. Selvää on, että lähes kaikki jäsenvaltiot, jotka lausunnan esittivät, halusivat valita vaihtoehdon kolme, Eli laitetaan kaikki muukin informaatio PBTn tunnistamiseksi myöskin Tukama yleissopimuksen mukaisesti. Ja nyt, tässä nyt herätään kysymys. Tuo ehdotus olisi pitänyt tulla jo helmikuussa. Niinhän te lupasitte. Se ei tullut helmikuussa. Nyt se tulee, mutta milloin? Tuleeko se nyt ennen vuoden loppua? Ja kun tässä sanoit, että otatte huomioon esteet mielipiteet, tarkoittaako se sitä, että te tulette valitsemaan myös vaihtoehdon kolmen, joka sisältää informaation, joka on PBTten tunnistamisen kannalta relevantti informaatio muu kuin tämä screenausinformaatio, tämä laatikon raksien ruksaaminen. Nyt täytyy puhua vähän teknisestä, mutta bioakkumulatiivien tuotteiden tunnistamisessa käytetään tätä oktanolin veden separaatiokriteeri, päätyykö tämä veteen vai ei, päätyykö se rasva vai ei. Useammassa tutkimuksessa on että jos ollaan sadan ja sadan tuhannen välillä, e, tämä saattaa olla bioakkumulatiivista ilmassa ravintoa ottavissa vaikka ei vedessä olevien, joten, joten tämä, jos ihmiset ja ää, ihmiset tai ja karhut otetaan huomioon, vaikka ne vedessä elää, niin ne, niidenkin tapauksessa täytyy ottaa huomioon. Eli tuletteko tekemään ehdotuksen vaihtoehdon kolmen mukaisesti ja ennen vuoden loppua? Ja, pitää. Niin, olkaa hyvä. These are uh, important. Nämä ovat tärkeitä ja vaikeita kysymyksiä, puheenjohtaja. Me olemme tietoisia, että olemme vähän myöhässä. Kiitos, että muistutitte meitä. Tiedämme tämän. Tämä kannustaa meitä työskentelemään kovasti. Aihe on tärkeä. Kuten kuulitte, haluamme ottaa huomioon kaiken informaation. Tämä kattaa teidän kysymyksen. Meillä on tässä laaja määritelmä siitä se on syntynyt keskusteluita, mutta täytyy antaa yritykselle myös varmuutta. Mutta me, periaatteessa me haluamme, että kaikki informaatio on otettu huomioon. Teemme, toivomme tekevämme erityksen pian, jotta käy selväksi, mistä puhutaan myös parlamentissa. Kiitos. Satu Hassi, zweite Nachfrage. Satu Hassi, toinen kysymys. Kiitos vastauksesta. Enpä koe, että mikään jäsenten esittämä kysymys liittyen aine, erittäin huolestuttaviin aineisiin liittyvää ehdokaslistaa. Ei ole saanut vastausta. Ehkä on relevanttia tietää, että teillä on vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Riis, Westlund ja minä olemme kysyneet aikataulusta. Tiedämme, että on satoja tunnettuja CMR ja PBT ja VPVB, erittäin hajamattomia bioakkumulatiivisia tuotteita. Mutta tällä hetkellä virallisella listalla on 15 plus 15 ainetta – Tämä on ongelma. Yhdelle Ritsin pääkysymyksestä tämä liittyy kuluttajan oikeuteen tietää. Lainsäädännön mukaan kuluttajalla on oikeus saada vastaus kaupassa. Kun kuluttaja ostaa vaatteita, tänä tahansa, liittyen kysymykseen, onko erittäin paljon huolta aiheuttavat aineet, aineita mukana tuotteessa, eli ehdokaslistalla olevia aineita mukana listalla. Tämä ehdokaslista on pieni, pieni murtaosa tunnetusti erittäin paljon huolta aiheuttavista aineista. Kuuluttajien oikeus tietää ei ole efektiivinen. Olemme kysyneet komissalta aikataulua, kuinka monta ainetta ja mihin mennessä – minkälainen työnjako komission ja jäsenvaltioiden kanssa, mit, millä pohjalla listaa jatketaan. Tähän kysymykseen ei tullut vastausta. I'm afraid I cannot, because I could only... Eikä vastausta voi tullakaan. Voin vastata vain komission puolesta. En tiedä, mitä jäsenvaltiot ehdottavat. Prosessia ei vedä komissio, tämä on yhteinen prosessi. Ja tämä perustuu komission ja jäsenvaltioiden syötteeseen. Ja tämä, tämän vuoden tammikuussa on ollut jo workshop jäsenvaltioiden kanssa, joka loi pohjan. haluamme jakaa taakan heidän kanssa. Työskentelemme workshopissa laadittujen yhteisten johtopäätösten pohjalta ja ryhmän jäsenvaltioita on laatinut menettelyn, jolla ensin identifioidaan erittäin paljon huolta aiheuttavat aineet, jotta, jotka voitaisiin priorisoida tarkoituksena luoda erikas lista lähempänä muutamana vuonna. Ei mikään tällainen suuri mullistus kerralla, vaan priorisoitua edis etenemistä. Harjoituksen tulos on esitelty jäsenvaltiolle, Ekalle ja komissiolle tämän vuoden heinäkuussa. Ja niistä on myös keskusteltu Helsingissä viime kuussa jäsenvaltio ja komissio nyt harkitsevat jatkoa. Jäsenvaltioiden vastuullisten viranomaisten kokous tulee tästä sitten keskustelemaan tässä vaiheessa. Jätämme Hollannille, Ranskalle, Ruotsille, Tanskalle, Saksalle tehtäväksi kommunikoida tulokset. Ja pyrimme seuraamaan nopeasti kun meillä on tietoa siitä, mitä ne ovat saavuttaneet. Valitettavasti emme eh, tässä vaiheessa voi antaa täsmäistä päivämäärää ja tietoa, kuinka moni aine pääsee ehdokaslistalle. Mutta voin vakuuttaa, että työskentelemme mahdollisimman nopeasti ja tässä mahdollisimman pian ja mahdollisimman kattavasti. Thank you. The chairman was kind enough. Kiitoksia puheenjohtaja. Antoi minulle tässä vielä hiukan aikaa. Tiedän, että tämä on monimutkainen asia, mutta politiikka on tässä hyvin yksinkertaista. Meillä on 11 jäsenvaltiolla plus Norja plus kemikaalivirasto, jotka kaikki puoltavat vaihtoehtoa, niin kuin tässä kerroin, liittyen tähän muihin tietoihin. Meillä on vain kaksi vastaan. Kemian teollisuus ja yhdistynyt kuningaskunta. Meillä on ympäristöpääosasto, joka haluaa tämän muuttaa. Ja sitten meillä on yrityspääosasto, joka, haluaa, joka vastustaa tätä. Eli pitäisikö tässä nyt kuitenkin tehdä niin kuin suurin osa jäsenvaltiosta haluaa, niin kuin parlamentti haluaa, niin kuin kansalaisjärjestö haluaa ja suurin osa jäsenvaltiosta haluaa sanoa, että yhdistynyt kuningaskunta olemme pahoillamme, mutta te hävisitte tämän taistelun. En tiedä, missä tässä nyt on ongelma tässä pitäisi kuitenkin edetä ja mielellään vuoden loppuun mennessä, koska tämä mahdoll- tai helpottaisi tätä poliittista taistelua. Meillä on hyvin paljon tehtävää tänä syksynä, joten ei mitään tarpeetonta tappelua, koska tässä nyt kuitenkin enemmistö on täysin selkeä. Kiitos. Good five seconds, but... No aika pitkä viisi sekuntia, mutta no niin sitten jatko. Me merkitsimme huomioon, otimme huomioon tuon kommentin. Tunnistitte kysymyksen ja käsittelette sitä Tässä oli vetoamus, ei se ollut kysymys ja me panimme sen merkille. Are you going to bring it up with Barroso then? Otatteko asian esille Barrosan kanssa? He listens to me, yes. Jos hän kuuntelee minua, kyllä. Okei, okay. uh, in this block 2 war... Niin, tässä kakkosblokissa oli vielä kohta kuusi. Prioriteettiaineet ja liite 14. Nämä kysymykset olivat Rodelta ja Hassilta. Haluammeko vielä nämä vastata tässä yhteydessä, tai näihin vastata? Kyllä, tämä on myöskin tapaus, jossa tarkoituksena on saada selvyyttä, että annamme laillisesti selkeän vastauksen kaikille niille, jotka, joihin tämä vaikuttaa. Ja yritämme työstää tätä. Toivomme, että tämä on tehty seuraavien viikkojen aikana. Mahdollisesti ehkä jopa viikon loppuun mennessä saadaan lainen varmuus ja sitten voidaan ohjenuorat tästä muodostaa mahdollisimman nopeasti. Gibt's Nachfragen? Onko tähän lisäkysymyksiä? Nicht der Fall. Ei näytä olevan. Sitten pääsemme kolmanteen asiakokonaisuuteen notifikaatio ja rangaistukset, kollega Fernandesin kysymyksiä ja teidän vastauksenne niihin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vastaus, jonka haluaisimme antaa, että, että Reachin täytäntöönpanoon jäsenvaltion vastuulla – artiklasta 25 velvoittaa jäsenvaltiot ää, äh, ylläpitämään valvontajärjestely artikla 126 säätää, että jäsenvaltion täytyy laatia säädökset rangaistuksista, jotka ovat soveltuvissa ri- asetuksen rikkomismenettelyssä ja ryhtymään kaikkiin välttämättömiin toimenpiteisiin tämän vuoksi jäsenvaltioiden täytyy ilmoittaa noista määräyksistä ensimmäinen 2008. että täytyy ilmoittaa muutoksista viivytyksettä. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet meille rangaistuksista, ja komissio on nyt aloittanut 2009 joulukuussa tutkimukseen jäsenvaltioista, jotka eivät täytä REACHin säädöksiä liittyen noihin ilmoituksiin. Tulette saamaan yleiskatsaukseen näistä rikkomuksista. Then there is a second question, Mr. Chairman, if you allow for the continuation, uh, that is about... Sellainen tapaus, että on ollut rikkominen, rikkomismenettely liittyen notifikaation komissio on ilmoittanut jäsenvaltioille näistä vastaanotetuista notifikaatioista 2007 ja 2008 komissio muistutti jäsenvaltioita, jotka eivät olleet vielä notifioineet ja ilmoitti, että tämä on velvollisuuksien rikkomismenettely ja saattaa johtaa rangaistusmenettelyihin. Komissio on aloittanut rikkomismenettelytoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole vielä ryhtyneet toimiin. 2009 toukokuussa näille jäsenvaltioille lähetettiin kirjeet. Kolmas kysymys puheenjohtaja on se, että jos komissio on jo notifioinut näitä jäsenvaltioita, mitä, miten viive on selitetty ja mikäli mitään järkevää syytä ei ole ollut, tällöin osa rikkomuksista, niitä voidaan rangaista olemassa olevan jäsenvaltion lainsäädännön pohjalta ja tärkeimmät syyt, jotka tähän liittyvät, olivat hallinnolliset rakenteet joissakin jäsenvaltioissa, jotka edellyttävät lisää aikaa tai asetuksen monimutkaisuus tai viive kansallisessa lainsäädäntömenettelyssä. Nämä olivat nämä syyt. Keine. Ei mitään lisäkysymyksiä tähän liittyen. Sitten pääsemme kohtaan kahdeksan. Eläimet. Tässä on paljon kysymyksiä. Seiber Lukas ja Ekut ovat esittäneet kysymyksiä liittyen eläinkokeisiin. Herra Bosat. Kiitos, herra puheenjohtaja. Tällä on Sepiltä Lukakselta ja Eckhartilta vastaamme, että jat, jat, kun meillä on jatkuvia keskusteluja kemikaaliviraston kanssa, teollisuuden ja muiden toimijoiden kanssa, meillä ei ole mitään syytä uskoa, että tämä alun perin arvioitu määrä siitä, kuinka paljon eläimiä tavoittaa tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan, olisi merkittävästi suurempi nyt. Ja, jos kysymykset pohjautuvat professori Hartongin arvioihin, niin meidän arvioin, että kritiikki ei pitkälti ole vahvalla pohjalla. Ja me olemme kemikaaliviraston kanssa, lehdistötiedotteen kanssa, että, että EUn lainsäädännön vai vaikutukset eläinkokeisiin on yliarvoitu kuusinkertaiseksi. Oikeat luvut ovat Richin neuvotteluvaiheessa syntyneitä. Rich on poliittinen kompromissi useamman tavoitteen välillä ymp- ihmisten ja ympäristön suojelu ja vaihtoehtoisten koemenettelyjen kehittäminen – Riitsasetuksen yksi, luomisen yksi päätavoitteesta, että suuri joukko tuotteita on, on ollut markkinoilla pitkään, mutta niiden ihmisten terveydenlaistamista riskeistä ja ympäristöriskeistä tiedetään vähän. Nämä aukot täytyy täyttää, jotta teollisuus kykenee arvioimaan riskit ja vaarat ja hallinnoimaan välttämättä riskejä suojelukseen ihmisiä ja ympäristöä. Komissio on määritellyt selväksi, että kemikaaleihin liittyviä tietoaukoja täyttämisen pohjaksi laboratorioeläinten käyttö lisääntyy siinä on kymmenen vuoden ajan, kunnes tuo tavoite on äh, saavutettu. Tuo on tiedetty ja hyväksytty Ritsin laatimisesta lähtien, mutta tarpeettomien eläkokeiden välttämiseksi Fritz tarjoaa joukon vaihtoehtoja testauksen suhteen ja sellainen vaihtoehto, että erityisesti selkärankaiste, sillä tehtävät testit ovat ainoastaan viime kädessä tehtäviä selkärankaisin tehtäviä kokeita ei saa toistaa. Kaikki teollisuuden osanottajat voivat jakaa selkärankaisella tehdyt testitulokset SIFin kautta. Liitteessä 11 on myöskin erityisiä määräyksiä ää, liittyen vaihtoehtoisiin koemenettelyihin. Komissio on mukana koko joukossa toimia, joilla pyritään vähentämään eläinkokeita ja kiihdyttämään vaihtoehtojen saatavuutta ja käyttöä. Tämä liittyy GRC-toimintaan – ja tutkimusprojekteihin, joita rahoitetaan seitsemästä puiteohjelmasta. Ja OECD on myös mukana. Komissio teki viime vuonna ehdotuksen, jolla pyritään lisäämään korvaamista, vähentämistä ja kokeiden täsmentämistä ja vähentämään eläinten kärsimyksiä. Frau Lukas. No. Edustaja Lukas, lisäkysymys. Well, thank you very Kiitoksia oikein paljon. Toivon, että olette oikeassa, kun todette, että tässä tehtiin yliarvioita, mutta vaikka näin olisikin, niin alkuperäinen lukumäärä, eh, eläinten lukumäärä on erittäin korkea. Ja olen huolissani siitä, että etten vastannut näihin kysymyksiin, joita tässä on esitetty. Ensimmäinen se, että mitä teette nopeuttaaksenne vaihtoehtomallien käyttöönottoa. Tämä liittäisi, tähän liittyisi erilaisia menetelmiä, mutta myöskin se, mikä mielipiteenne on liittyen tähän Yhdysvaltojen raporttiin liittyen myrkyllisyystesteihin, koska tässä yksi asia on validaatio. Ja lisäkysymys on se, että mitä komissio tekee tarkastellakseen uusia menetelmiä silloin, kun perinteisiä voida käyttää ja oletteko samaa mieltä siitä, että tiedot, joita käytetään jo kliinisten tutkimusten kautta, voisi olla käyttökelpoista, että sitä voitaisiin käyttää arvioit, kun käytetään tai tehdään näitä arvioita myrkyllisyyteen liittyen, koska eläinkokeita käytetään jatkuvasti, niihin verrataan näitä muita testimenetelmiä, joten on tärkeää, että kun ajatellaan sitä, että miten nämä vaikuttavat ihmisiin, niin mikä on kantanne siihen, että käytettäisiin muita menetelmiä tällaisena perustandardina? Voisitteko vastata näihin alkuperäisiin kysymyksiin sekä näihin lisäkysymyksiin, joita tässä esitin? Herra Borsat. Herra Borsat. Chairman, I thought that uh, we had which were being raised. But... Ajattelin, että olin vastannut noihin kysymyksiin. Tässä ei ole tyytyväinen. Voin vain toistaa, että, että me tiesimme ennen kuin Rich hyväksyttiin, että eläinkokeet lisääntyisivät, mutta että kymmenen vuoden kuluttua – laskisivat. Tiedossamme on aukkoja. Eläinkokeita täytyy tehdä. Tämä on pääharjoitus. Mä täysin toimista, mitä kemikaalivirasto on sanonut liittyen artiklaan tulleisiin reaktioihin. Tässä on monimutkaisia järjestelyjä asiantuntijat eivät ole samaa mieltä. Esitetyt luvut eivät pidä. Mitä amerikkalaisten näyttelyä tulee, luen teille tässä erityisesti Ritsin liitteeseen 11 liittyen vaihtoehtoisen metodologian käyttö mukaan lukien Yhdysvaltain tiedeakatemian mainitsevat menetelmät, näitä me olemme tukeneet ja silloin kun nuo metodologiat vastaavat kysymyksiin, jotka ovat relevantteja äh, kemikaalien vaaroihin ja, ris- ja riskien identifiointiin. Ei tämä ole mennyt meiltä ohi. Me olemme tuota mieltä liitteestä 11 is what I can add to your questions. Um, vielen Dank. Dann kommen wir Kiitoksia. Sitten seuraava kohta. REACHin vaikutukset terveyteen ja ympäristöön. Kollega Zeberillä oli vielä näihin eläimiin liittyvä kysymys. Olkaa hyvä. Niin, haluaisin vielä esittää lisäkysymyksen. Tämä artikla nyt aiheutti jotakin Huoli ja Haluaisin kuulla komissiolta, kuinka paljon se käyttää konkreettisesti rahaa siihen, että vaihtoehtoisia testimenetelmiä tuetaan. Ehkä tässä voitaisiin saada jonkinlainen käsitys viimeistä viidestä vuodesta, kuinka paljon rahaa näihin vaihtoehtoisiin testimenetelmiin on käytetty. Kiitos. Mr. Chairman, I don't have those... Puheenjohtajalla, minulla ei ole noita lukuja mukana, lähetämme ne jälkikäteen. Wir bekommen das nachgeliefert, Kollege Eli kollega Seber, me saamme nämä tiedot myöhemmin. Sitten seuraava kohta. REACHin vaikutukset eh, terveyteen ja ympäristöön ja yritysten kilpailukykyyn. Voiko näihin vastata, näihin kysymyksiin? Perhaps I could start with... Voisin ehkä aloittaa kilpailukykyvaikutuksista ja yritysvaikutuksista – ja jos voisi sitten täydentää liittyen muihin vaikutuksiin. Kilpailukyvyn suhteen täytyy erottaa kaksi tasoa. Yksi on teollisuuden kilpailukyky sinänsä. Ja toinen on, että tuleeko unionin ulkopuolella kilpailuhaittoja riitsistä. Olemme erittäin huolellisesti aloittaneet tästä jälkimmäisestä kysymyksestä. Me olemme lähteneet siitä, että ei mitään velvoitteita, jotka lankeaisivat ainoastaan eurooppalaisille tuottajille, mutta eivät lankeaisi niille, jotka tuottavat yhteisön ulkopuolella, mutta haluavat yhteisöön tuoda niitä. Me olemme mielestämme luoneet melko tasaisen pelikentän, joten erityisen kielteistä vaikutusta tuottannon sijoittautumispäätöksille ei synny, koska lainsäädäntö on kattavaa. Kemian teollisuuden kilpailukyvyn suhteen on erittäin hankala antaa perehtyntä vastausta tässä vaiheessa aikaväli on liian lyhyt. Yritykset vasta valmistelevat vuoden kuluttua tapahtuvaan rekisteröintiin. Välitöntä vaikutusta ei vielä ole. Sen jälkeen voimme vasta sanoa, mitkä varsinaiset kustannukset ja vaikutukset ovat olleet. Olemme tietysti kiinnostuneita tästä tällä hetkellä talouskriisin vaikutus on paljon suurempi kuin REACHin. Tietysti meidän täytyy olla ta- erityisen tarkkoja, että me aseta ylimääräisiä takkoja teollisuudelle, joka painaisi niitä alaspäin vielä enemmän näinä vaikeina aikoina. Olemme tietysti huolissamme teollisuuden kilpailukyvystä kokonaisuudessaan. Ja siinä olemme saaneet tukea korkean tason teollisuuden kilpailukykyä käsittelevän ryhmätuloksista ja tulemme sitten esittelemään työryhmän äh, tuloksia myöhemmin. Nyt Gussille puheenvuoro ympäristövaikutuksista. Kiitoksia. Haluaisin tässä vastata Ruva Seberille, että todellakin me nyt monitoroimme ja olemme tehneet tutkimuksen siitä, mistä olemme lähteneet liikkeelle. Olemme nyt saaneet tuloksen, jossa voimme verrata tilannetta tulevaisuudessa. Ja sitten meillä on meidän tarkoituksena tehdä toinen tutkimus 2012 ja sitten vertaamme tätä materiaalia, joten tämä on hyvin aktiivinen väline, jotta voimme nähdä, mitä vaikutusta REACHillä on terveyteen ja luontoon. Ja, No niin, sitten pääsemme viimeiseen kierrokseen. Tässä kollega Peridio kysyi, millaisia vaikutuksia REACHillä on lainsäädännön muihin osiin. Kollegat Lepage ja Slyter ovat kysyneet kysymyksen liittyen nanomateriaaleihin. Jos nyt aloittaisin siitä, että miten tämä vaikuttaa muihin lainsäädännön osa-alueisiin, niin todellakin REACH ei ole kemi, kemikaalilainsäädännön mikään alkukohta, vaan se korvaa 40 lainsäädäntökohtaa, joita on käytetty aikaisemmin, joten samanaikaisesti REACH, REACHissa ei käsitellä kaikkia kemikaalien käsittelyä esimerkiksi elintarvikkeita. Ja nyt kun ajatellaan ympäristö, se ei myöskään vaikuttanut ympäristölainsäädäntöön, joten tässä on joitakin lainsäädännön osa-alueita, kuten esimerkiksi kosmetiikka, direktiivi ja asetus tai eko, tarra, joita REACH ei käsittele, joten lainsääntäjä on meidän mielestämme tässä tarjonnut hyvin selkeän katsannuksen siihen, että mitä REACH kattaa ja mitä ei. Samanaikaisesti REACH-prosessin kautta perustetaan tietokanta, hyvin laaja tietokanta kemiallisista aineista ja tämä myöskin auttaa täytäntöönpanossa ja siinä, että voidaan täytäntöönpanna muut lainsäädännön osa-alueet. Ja tämä on erityisen tärkeää kuluttajille esimerkiksi kosmetiikan alalta ja myöskin kun ajatellaan turvallisuutta työpaikalla. Ja viime kädessä se vaikuttaa myöskin muuhun ympäristölainsäädäntöön. Me voimme vakuuttaa, että komissio on erittäin varovainen, kun se käsittelee sitä ja ottaa huomioon sen, että milloin olemassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan. Joten me pyrimme siihen, että voimme vakuuttaa teille, että ei ole mitään päällekkäisyyksiä tai lainsäädännöllisiä epävarmuuksia liittyen tähän REACHin vaikutuspiiriin. Kiitos. Thank, thank Mr. Chairman. On the, uh... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Mitä mm, tämän no data, no market periaatteen soveltaminen nanoteknologiaan, siellä sanoisin, että tämä pätee aineisiin sinänsä, mukaan lukien yhdisteissä ja komission mukaan. Se pätee myös nanomateriaaleihin. Se merkitsee, että sekirjat, jotka liittyvät nanoaineisiin, jotka voivat olla aine- aineita sinänsä tai voivat olla osana muita aineita, niissä pitäisi olla kaikki relevantti informaatio eri nanomateriaalista. Riitsin tarkoituksena on taata ihmisterveyden korkea suojan taso, mukaan lukien ympäristönsuoja ja tuotteiden vapaa liikkuvuus ja kilpailukyvyn parantaminen. Selvä, että nanomateriaalia tuottavat juuri huipputeknologiayritykset. Ne parantavat kuluttajatuotteita, lääketeknologiaa ja niillä on ympäristösovelluksia. Samaan aikaan nanomateriaalien turvallisuuteen liittyviä turvallisuushuolia on, ja nämä täytyy ottaa huomioon ja hallinnoida kestävällä tavalla. Parlamentin päätöslausumassa 2008 on pyydetty komissiota arvioimaan kaikkia lainsäädäntöä kahden vuoden sisällä, jotta voitaisiin taata kaikkien nanomateriaalien sovellusten turvallisuus ja potentiaaliset turvallisuusriskit, ympäristövaikutukset, turvallisuusvaikutukset koko elinkaaren ajan. Ja ympäristö pyrkii relevantin lainsäädännön arvioimaan ja, ja raportoimaan 2011 tästä ja milloin tämä säätelyn muutoksia ehdotetaan. Komissio kiinnittää erityisesti huomiota parlamentin mainitsemiin asioihin. Onko lisäkysymyksiä, Karl Schlüter? Niin, no tällä kertaa kyllä melko lyhyt sellainen. Kun puhut siitä, että REACH kattaa sen, niin oletteko havainneet, että tämänhetkiset myrkyllisyystestit, joita käytetään, kattavat nano osa-alueita. Näin ei minun mielestäni ole. Ja haluaisin nyt muistuttaa, että 24. 11.2011 on sunnuntai, eli haluan nyt tämän ottaa tässä vaiheessa jo esiin. My agenda stops. Uh, Minun kalenterini ei juokse noin pitkälle. Kiitos kovasti tiedosta. Me kontribuoimme aktiivisesti tuohon kysymykseen, jonka Meppi osi, otti esille OECD-puitteissa. Työtä tehdään. Se tulee johtamaan tuloksen. Tulemme kertomaan teille sitä, mitä tapahtuu. Ja, wir sind am Ende dieser... No niin, tämä kyselytunti REACHiin liittyen on nyt päätöksessään. REACH on Euroopan unionin ympäristöpolitiikassa tärkeä osatekijä. Siitä ei ole kyse tässä, koska nämä tuhannet aineet, joita markkinoilla on, niitä täytyy valvoa, ne täytyy rekisteröidä. Me olemme kuulleet, että tämä koneisto on lähtenyt pyörimään menestyksekkäästi. Myöskin ongelmia on ollut, totta kai kun ajatellaan sitä suurta aineiden määrää. Te kuulitte kollegoiden kysymykset ja valiokuntamme totta kai tulee jatkossakin seuraamaan tilannetta. Meillä on vielä mahdollisuus marraskuussa puhua kemikaaliviraston pääjohtajan kanssa. Sitten ehkä voidaan vielä esittää joitakin erityiskysymyksiä. Haluan kiittää herra Surek ja Bosak, että tulitte paikalle ja vastasitte näihin kysymyksiin ja palaamme vielä sitten myöhäisemmässä vaiheessa tähän asiaan ja toivotan teille menestystä työssänne. Hyvät kollegat, me pääsemme seuraavaksi seuraavaan kohtaan esityslistalla. Sehän on kohta kahdeksan. päästökauppadirektiiviä koskeva valvonnan käsittelevän sääntelymenettelyn piiriin kuuluva alustava komitio, kom, komitologiatoimi. Kyse on niistä aloista tai osasektoreista, joilla katsotaan olevan merkittävä hiilivuodon riski. Kyse on siis tästä niin sanotusta carbon leakage ongelmatiikasta. Tänne keskuuteemme komission puolelta on saapunut Ivan Swingenberg, Hans Bergman ja Damien Meadows ympäristöpääosastolta. Ja ehdottaisin, että komissio tässä kertoo meille, mikä on tilanne tällä hetkellä, ja sitten käymme keskustelun Kuka haluaisi aloittaa? Damien Medes. Hän tässä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Sen paljon kiitoksia ja hyvää huomenta kaikki. Komissio on ilolla esittelee uskoakseni ensimmäisen lainsäädäntötoimenpiteen, joka täytäntö panee ilmasto- ja energiapakettia, josta sovittiin viime vuonna. Tämä teollisuuden alla lista, joiden arvioidaan olevan alttiota hiilivuodelle, oli avainkysymys niissä neuvotteluissa, jotka johtavat sopimuksiin viime vuonna, jossa Euroopan jossa neuvoston parlamentti asettavat takarajan komission hyväksynnölle. Se oli 21.10.2009. Joten näin voit, voitiin tehdä aika taulu oli tiukka, komissio oli ehdotus, jäsenvaltiot ovat äänestäneet ja parlamentti on tarkastellut asiaa ajoissa, jotta voitaisiin tehdä päätös komission viimeisenä työpäivänä 21. joulukuuta. Mutta päätöksen ajatus ennen Kööpenhaminaa on sellainen, ja ennen direktiivin täyttä täytäntöönpanoa. Tätä voidaan uudelleen arvioida Kööpenhaminan tulosten pohjalta uudelleen. Ja se on avoinna sille skenaariolle, jossa EU pitäytyy puolessa 20 prosentin kasvihuonekaasujen vähennystavoitteessa Yhdysvalloissa kongressi ja senaatti valmistelut aloitteita, mutta jos ne eivät tuota tuloksia Tämä lista pätee vuoteen 2014. Ja sen lisäksi uusia sektoreita voidaan lisätä tuona kautena, komitologian kautta. Mutta normaalisti niitä ei voida poistaa tästä. Uusi lista sitten soveltuisi 2015-2019 kaudella. Mitä listan sisältöä tulee? Siinä on 164 teollisuuden sektoria ja alasektoria jotka direktiivin yksityiskohtaisten kriteerien mukaisesti on arvioitu hiilivuodolle alttiiksi. Komissiolla ei ole ollut paljonkaan liikkumavaraa, koska kriteerit on neuvoston ja parlamentin laatimia viime vuonna. Meillä on ollut transparentti sidosryhmä prosessissa listaa laadittu ja verkkosivullamme ja ja myöskin parlamentille on lähetetty vaikutusarviot ja komission muiden palvelujen kanssa on laitettu tästä tietoja. Meillä on myös lehdistä tiedonantoja, että mielellä me selitämme, miten tämä lista on laadittu. Viimeinen asia, joka listasta sanoisin, on, että painettaisiin, että Tämä perustuu komission parhaaseen tietoon yksityiskohtaiseen arviointiin jäsenvaltioiden kanssa keskusteltaessa lisättiin johdotosan kohta, jonka mukaan teollisuuden aloja voidaan lisätä tulevina vuosina lisätään, jos sitä tukevaa dataa tulee, mutta, mutta kattavan analyysin pohjalta on laadittu tämä lista 164 sektorilistaan. Nämä täyttävät direktiivin vaatimukset. Ja, vielen Dank für die... Kiitoksia tästä johdannosta. Seuraavaksi, sitten ennen kuin kuulemme puheenvuorot, toivottaisin tervetulleeksi Northern Island Environment and Stakeholders Groupin, joka on täällä paikan päällä puheenjohtaja Mary Dolores Kelly. Toivotan tämän ryhmän tervetulleeksi tähän Euroopan parlamentin ympäristövaliokuntaan. Tervetuloa tänne. Meillä on puheenvuoropyyntöjä. Peter Liese. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että tämä aihe otettiin esityslistalle. On jo käyty jonkin verran keskustelua aikaisemmin tästä aiheesta. Kriittisiä huomioita kansalaisjärjestöjen ja teollisuuden puolelta on kuultu. Ja uskon, että siltä pohjalta, mitä tiedän ja mitä olen lukenut, ja ne eri reaktiot, joita olen kuullut eri sidosryhmiltä, tämä komission päätös on ollut järkevä, järkevä ehdotus. Uskon, että komissio on pitänyt kiinni mandaatistaan siitä, että, siitä mitkä neuvosto ja parlamentti on sille antanut. Ja pyytäisin vielä, että me kaikki yhdessä, tämä on myöskin vetomukseni kansalaisjärjestöjen suuntaan, että emme tässä vesitä Euroopan unionin päätöstä ympäristöpaketissa 20 prosenttia EU yksinään tästä päätti ja 30 prosenttia, jos me saamme jonkinnäköisen sopimuksen aikaan Kööpenhaminassa. Tämä on hyvin kunnianhimoinen, koska Japanin uusi hallitus onneksi, ja koska tämä oli myöskin tarpeen, asettanut tavoitteensa 25, se on siis nostanut sitä, mutta tätä voitaisiin vielä nostaa, jos sopimus on menestyksekäs. Ja Yhdysvallat, tiedämme, tilanne on äärimmäisen vaikea. Laki, josta siellä sovittiin edustajan huoneessa, siinä todetaan, että 10 prosentin leikkaus päästöissä, ja tämäkin on vaikea asia, siitä ei ehkä saada päätöstä aikaan ennen Kööpenhaminaa. Eli tämä ympäristöpaketti 20 prosenttia ja valmius 30 prosenttia, Tämä ei ole mikään täydellinen ratkaisu, eikä meidän pitäisi todeta, että tämä nyt on kaikkien keskustelujen päätös, vaan tämä on kaikkein kunnianhimoisin, mitä nyt tällä hetkellä on käytettävissä. Ja osa kompromissista oli se, jotta voitaisiin välttää hiilivuoto, on se, että koko joukko sektoreita otettaisiin pois huutokaupasta, siis ei tästä tavoitteesta. Tämä on hyvin tärkeä asia, joka meidän täytyy myöskin kertoa ulospäin. Jos nyt puhutaan komission ehdotuksesta, joka vesittää meidän neuvottelukantamme, niin tapahtuisi ainoastaan silloin, jos me poikkeamme tästä tavoitteesta. Kyse ole siitä, että meillä olisi toinen tavoite, vaan kyse on menetelmästä. Totta kai me kaikki tiedämme, että tarvitsemme rahaa Kööpenhaminaa varten. Tästä syystä tätä huutokauppaa täytyy järjestää, mutta tilanne on se, että suurin osa päästöistä päästökaupassa on huutokaupattavaa joko sen takia, että tämä tapahtuu heti, energia- tai sähkösektorilla. Ja sitten toinen asia on se, että yli 50 prosenttia niistä päästöistä, joita Eurooppa aiheuttaa, ETS ei kata sitä. Eli meidän pitäisi pohtia sitä, että miten ne sektorit, jotka eivät ETS e mukana, voitaisiin ottaa myöskin Kööpenhaminan rahoitukseen. Joten periaatteessa uskon, että tämä on järkevä kompromissi mutta minulla on muutama lyhyt kysymys kuitenkin komission suuntaan. Erässä paperissa, jonka kansalaisjärjestöltä olen saanut, luin, että myöskin menest, jos Kööpenhamina tapahtuu menestyksekkäästi, sitä emme nyt oleta, mutta ainahan pitää toivoa. Jos Kööpenhaminassa saadaan aikaan sopimus, joka ehkä myöskin aiheuttaisi kolmansissa maissa tätä huutokauppaa energiatehokkaissa yrityksissä, niin sitten tällainen ei olisi mahdollista. Tässä juuri herra Medos sanoi, että näin ei olisi, mutta haluaisin vielä kuulla siitä, että jos me saamme tällaisen sääntelyn Kööpenhamassa aikaan, että myöskin kolmansissa maissa käydään huutokauppaa tehokkaissa teollisuuden aloissa. En oleta näin, koska meidän täytyy nyt ensin tässä saada sopu aikaan tavoitteista. Päästökauppa ei nyt ole esityslista ollenkaan, mutta siis sopeutettaisiinko tämä ja sitten toinen asia, tämähän voitaisiin myöskin kääntää toisinpäin, eli on olemassa sellaisia sektoreja teollisuuden sisällä, jotka 20 prosentin tavoitteen alla eivät olisi carbon leakagein uhan alla. Mutta tettäisiin ja saisimme aikaan sellaisen sopimuksen, missä saamme aikaan jonkinnäköisen sovun, miten tätä sitten justeerattaisiin, avattaisiinko luettelosten uudestaan, jos todettaisiin, että ilman huutokauppaa 30 prosentin vähennyksellä on vielä sellaisia sektoreita, jotka ovat hiilivuodon, hiilivuotoalttiita, eli nämä ovat ne kaksi kysymystä. Ja sitten kolmas kysymys komission suuntaan, 77 prosenttia päästöistä on katettu tällä hiilivuotosopimuksella. Kyse ei ole 77 prosenttia yrityksistä, vaan nyt jos ajatellaan sementti- ja kalkkisektoreita, ne on otettu pois, koska niiden CO2-kustannukset ovat hyvin korkeat arvonlisään verrattuna. Kyse on siitä, että heillä on, tai päästöt ovat suuremmat kuin monilla yrityksillä. Eli kuinka monta prosenttia yrityksistä on nyt otettu pois ja mitkä sektorit ovat normaalisti mukana tässä huutokauppajärjestelmässä. Eli haluaisin tietää, mitkä tai ketkä joutuvat nyt Euroopan komission käsityksen mukaan valmistautumaan tähän päästökauppaan, huutokauppajärjestelmään. Kiitoksia. Toivotan tervetulleeksi Avery Doylin, joka on aikaisempi esittelijämme päästökauppajärjestelmästä. Ja hän totta kai on edelleenkin kiinnostunut tästä asiaa kokonaisuudesta. Ja sen jälkeen, kun nyt sitten Irlannissa saatiin homma hoidettua viikonloppuna, nyt on aika käsitellä muitakin asioita. Tervetuloa. Seuraava puheenvuoropyyntö tulee Vittore Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä vastustan tätä asiakirjaa siksi, että nimittäin uskon, että Kööpenhaminassa pitäisi pyrkiä kattavaan kokonaisvaltaiseen yhteisymmärrykseen koska jollei siihen päästä, niin koko kokouksesta ei ole mitään hyötyä. Jos nyt äh, tarkastellaan sitä, äh, mitä hiilivuoto kysymyksessä voidaan tehdä, tämä mielestäni heikentää kokonaisuutta ja nimenomaan sitä tarvetta, äh, johon äsken viittasin, eli kokonaisvaltaista kaiken kattavaa sopimusta. Ja siihen hiilivuoto-ongelma jo sisältyy. Joten Minun mielestäni meidän on nyt pyrittävä siihen, että saamme aikaiseksi kokonaisvaltaisen sopimuksen. Mielestäni kuitenkin tietyt ennakkoedellytykset puuttuvat vielä Kööpenhaminaan silmällä pitäen, nimittäin epätasa-arvo. Tietyt kehittyvät maat eivät vielä ole saaneet riittäviä takeita siitä, että heitä arvostetaan yhtä lailla kuin muita. Toisekseen olen sitä mieltä, että sitä paitsi jo ennenkin olen tämän todennut, jopa kirjallisessa muodossa. Olen kirjoittanut siitä komission puheenjohtaja Barrosolle. Siis tämä kaavio, joka koskee järjestelmä. se on mielestäni liian luokiteltu osiin – Haluaisimme yleisluontoisemman ja yksinkertaisemman äh, kaavion. Kaikki fossiiliset äh, polttoaineet äh, on asetettava tämän tarkastelun kohteeksi, joten ei niitä kannata sen yksityiskohtaisemmin tarkastella. Ja toinen seikka, mikä on otettava huomioon, liittyy nimenomaan tähän mainitsemaani oikeudenmukaisuusperiaatteeseen ja tasa-arvoperiaatteeseen kontra kehittyvät maat. Me puhumme kestävästä kehityksestä ja tietystä tasosta, johon pyritään. Hyvä näin. Mutta jos laskemme nyt päästökauppaa ja viiden tonnin lukua per vuosi per henkilö, henkilö, niin sitä on silloin sovellettava myöskin tässä arvoisesti. Jos me olemme sitä mieltä, että tämä on se kestävä taso, johon pyrimme, niin silloin meidän on oikeus periaatteen puitteissa, siis ilmasto-oikeudellisen periaatteen puitteissa, sove, puitteissa sovellettava tätä periaatetta kaikkiin ja otettava luonnollisesti myöskin huomioon ilma ja, ja luonnonvarat. Se, että voitaisiin ajatella esimerkiksi tonnin ilmaista päästökiintiötä per henkilö. Joillekin niin se voisi helpottaa tilannetta ja toteuttaa käytännössä pikemminkin tasa-arvoperiaatetta, varsinkin Afrikkaa ajatellen, koska mielestäni asetettu tavoite on liian korkea heidän kannaltaan. Sitä kautta oltaisi, voitaisiin saada markkinoille 0,8 tonnia tavaraa per vuosi, per henki, ja se olisi ikään kuin suora vaikutus, välttämätön johtopäätös myöskin vallitsevalle tilanteelle, siis il, ilmastonmuutostilanteelle, joka edustaa noin 15 miljardia euroa vuositasolla. Joten mielestäni nämä ovat niitä asioita, jotka on pidettävä Kööpenhaminassa mielessä. Jollei näin tehdä, niin ihan turha kuvitella, että päästäisiin puusta pitkiä. Siis kokonaisvaltainen, kaiken kattava sopimus on pidettävä tähtäimessä ja siksi toivon, että komissiokin pyrkii tähän Ilman tasa-arvolausekkeita ei Kööpenhaminan sopimusta saada aikaiseksi. Okay. Mrs. De Bruyne. Thank you. Kiitos. Lähtökohtaisesti komissio ilmaisee kantansa, että tavoitteena on taata sen tapauksessa muut suuret kasvihuonekaasujen tuottajat eivät ota äh, kansainvälisen sopimukseen, niin sitten ei teollisuudelle tule hiilirajoitteita. Ja tästä keskusteltiin parlamentissa, kun hiili- ja energiapakettia pantiin kasaan, niin kattava idea on, että tavoitteena on taata samat korkeat standardit kaikkialla sen sijaan, että meillä olisi järjestelmä, joka testaisi ilmasto- energiapakettiin rajoja niin, että päädyttäisiin tähän sadan prosentin ilmaisen kiintiösiä, josta ei, ei ajita kritikointiin. Meillä on kerrottu, että jossakin tapauksissa dataa ei ole ollut, vaan yksityisiä tutkimuksia – mitä tehdään datan keräämiseksi. Komission tämänpäiväisestä puheenvuorosta ei tullut selväksi, mitä tehdään silloin, kun dataa ei ole. Komissio sanoi, että jotkut teollisuussektorit tullaan arvioimaan vuonna 2010. Minkälainen on ennuste? Minkälaisia ennusteita on tulossa? Moni Äh, päästä kauppaan mukana oleva tulee saamaan sitten 100 prosentin ilmaiset kiintiöt. Ja missä päädytään pisteeseen, että, että standardit ovat kaikkialla. Sen sijaan, että tässä avataan uudelleen niitä vaikeuksia, joita meillä olisi, kun kun me pidämme muita että ryhtymään toimiin, niin he osoittavat, että meillä on vaikeuksia meille kansalaisille vastuullisuutta EU-ssa. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Haluaako komissio vastata nyt näihin kysymyksiin? Rova Schlingberg. Mr. Chairman. Uh- Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tuli myöhässä. Damien Meadows varamieheni ja johdatti teidät tähän aiheeseen. Kiitos kysymyksistä. Ehkä käyn läpi me kysymysjärjestyksessä. Ensiksi on tärkeää muistaa, että tämä luettelo on tavallaan ensimmäinen laatuaan. Direktiivissä säädetään uudelleen arvioinnista kolmella tavalla. Tärkein, johon Release viittasi, on, että Kööpenhaminan jälkeen komissio pyydetään ja komissiolla on mandaatti arvioida kansainvälisten neuvottelujen tulos ja se voi arvioida, josko sillä on vaikutusta tähän listaan tai meidän metodologiamme. Tämä komissio tekee ensi kesäkuuhun mennessä, raportoi siitä ja katsoo, kestääkö strategiamme vai pitääkö sitä muuttaa. Hyvä tulos Kööpenhaminassa johtaisi siihen, että tarkastelemme tarkkaan, josko hiilivuodon merkittävä riski on täällä kaikkia sektoria koskevien sama, pitäisikö sitä alentaa, ja sama kauppa-altistusdata täytyy huomioon, jos muut maat ryhtyvät merkittäviin tehtäviin, heillä on, niillä on vertailukelpoiset päästön vähentämistä tavoitteet, ne saatetaan kauppapainotuksessa ottamaan pois, ja jotkut sektorit saattavat 30 prosentin kauppa, kaupalle avoinna olemisen kautta tippua tästä, mutta en ole nähnyt kansalaisjärjestelmän paperia, johon viittaa sitten, mutta on varmasti mahdollista, että voimme soveltaa asioita. Jos Kööpenhaminan lopputulos ei ole täysin ihanteellinen, jos taakka on epätasainen, palaamme myöskin asiaan. Ja tästäkin viime vuonna päätettiin, koska viime vuonna vaadittiin tämä 100 prosentin ilmaiset kiintiöt, mutta komissio ja lainsäätäjät voivat arvioida, tarvitaanko muita toimenpiteitä, mutta tätä tarkastellaan Kööpenhaminan jälkeen. Totesi, että 77 prosenttia päästöistä on katettu. Onko kysymys laitoksista? Me olemme velkaa luvun teille. Täytyy tarkastella, kuinka moni laitos on mukana tässä. Mutta noin alle 50 prosenttia tässä ollaan. Emme ole yksityiskohtaisesti tarkistaneet sitä. Sektorit, jotka ovat yhä huutokaupassa mukana, ovat monet. On myönnettävä, että suuret päästöntekijät eivät ole tässä mukana. Tässä on suuria toimintoja, jotka nyt argumentoivat, että heidätkin pitää ottaa mukaan listalle. Yksi aika hyvin tunnettu on keramiikan alisektori, erityisesti keramiikkalaatat ja tiilet, ja perehdymään siihen uudelleen sen jälkeen, kun he, ne tuottavat dataa lähikuukausina. Ja tällä tavalla voidaan listalle myös päästä. Sektoreita voidaan listata vuosittain. Ja komissio tarkastelee sitä sektoria, joka tarjoaa uutta dataa. Tämä voidaan myös tehdä jäsenvaltion aloitteesta joitakin sektoreita tarkastellaan lähemmin ja saatetaan listan listalle, jos näyttöä on, että ne täyttävät kriteerit. Ei ole voitosta mahdollista mahdollisuutta poistaa sektoreita listalta. että lista periaatteessa kestää viisi vuotta. Kaksi poikkeusta. Vuotuinen tarkistus tai Kööpin, Kööpenhaminan jälkeinen kattava tarkistus, joka voi johtaa siihen, että sektoreita poistetaan listalta. Ja sitten Prodin kommentti tasavertaisuudesta, oikeudenmukaisuudesta. Kööpenhaminan jälkeen laitamme hänen kommentit merkille. Se on yksi tekijä, josta neuvotellaan myös Bangkokissa ilmastoneuvotteluissa. Pannaan se merkille. Katsotaan, mitä neuvottelut ovat mukanamme. mukanaan. On tärkeää muistaa, että hiilivuotoliste, jota komissio syyskuussa ehdotti, perustuu tähän – 20 prosentin olettama tavoitteeseen. ja Jos EUn tavoite kasvaa Kööpenhaminan jälkeen, sitäkin arvioidaan uudelleen. Myös liittyen siihen, mihin kolmannet maat sitoutuvat. Sitten on kysymys, joka liittyy dataan. Miten keräämme parempaa dataa? Nyt keskitymme sektoreihin, jotka ovat ilmoittaneet, että ne olisi pitänyt ottaa myös mukaan listalle – Työskentelemme teollisuuden kanssa, mutta myös jäsenvaltioiden kanssa datan para- laadun parantamiseksi. Ja mietimme, jos keräsimme kokonaisvaltaisesti parempaa dataa. Varmasti uutta tilastotietoa tulee, uutta nimikkeistöä käytetään. että evoluutio jatkuu tällä alueella. Ja salin, että puheenjohtaja, painetaan yhtä asiaa. Yksi väärinkäsitys täytyy torjua. On ajatella tässä, että sektorit saavat poikkeusluvan päästökaupasta. Näin se ei ole. Kaikki nämä laitokset ovat päästökauttajärjestelmän alaisia. Ehkä kaar päästö hiilivuotolistalle pääseminen merkitsee sitä, että ne eivät olisi päästökauppalistaan mukaan listalla mukana vaikka ne saavat 100 prosenttia kiintiöstä ilmaiseksi, se perustuu kuitenkin tehokkuusbenchmarkiin. benchmarkiin. Ja ne asettiin erittäin tiukalle, mutta sektorittain sen täytyy olla noin parhaan 10 prosentin mukaista. Mä oon erittäin kunnianhimoinen ver- vertailuarvo. Ja ne, jotka täyttävät tuon tavoitteen saavat sen ilmaiseksi. Ne no, voivat ostaa sen joko sitten kiinteässä huutokaupasta, päästölupaansa huutokaupasta tai sitten jälkimarkkinoilta. Niin, tämä oli hyvin tärkeä huomio, koska tässä oli paljon öö, väärinymmärryksiä. Rovana Plam seuraavaksi. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes uh, comentariile care au fost făcute acum de către comisie. Minä kuuntelin tässä hyvinkin kiinnostuneena näitä komission mielipiteitä. Mielestäni komission ehdotus on hyvä ja haluaisin nyt tässä keskittyä siihen tilanteeseen, että jos me nyt toivomme sellaista taloutta, joka kehittyy jatkuvasti ja joka on vihreä talous, ja myöskin kun ajatellaan niitä työpaikkoja, joita tarvitsemme ja joista haluamme pitää kiinni, emme tarvitse mitään syrjiviä elementtejä eh, tällä teo- tai näillä teollisuuden aloilla. Haluaisin viitata siihen, että jotkin sektorit ovat sellaisia, että niitä täytyy tutkia uudestaan, kun ajatellaan päästökauppajärjestelmää. Tähän kuuluu myöskin tekstiilisektori, koska kun ajatellaan kaiken näköisiä rakennustyömaita, niin tämä sektori on erittäin tärkeä sekä nyt että myöskin tulevaisuudessa. No komission antama vastaus liittyen niihin tietoihin, joita näiltä sektoreilta annetaan komission suuntaan, nehän eivät tule mistään virallisista lähteistä, niin en täysin ymmärtänyt tätä, koska nyt toivoisin, että komissio tutkisi myöskin tämän sektorin mukaan ottamista. Kyse ei ole ainoastaan Romaniasta, maasta, jota minä edustan. Tämä sektori on myöskin muille maille erittäin tärkeä. Kiitos. Linda Megan. Linda Megan. Um, thank, thank you, Chair. I think the first thing we all have to... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi täytyy muistaa. Ajattelen huomioon, että jotkut sanovat, että tämän listan laatiminen ennen Kööpenhaminaa monimutkaistaa meidän neuvottelumandaattia, mutta me päätimme viime vuonna lait, lakia me näin. Lain hyväksyvämme lainsäädäntö velvoittaa komissiota laatimaan tämän listan 2010. Minusta ajatus ei ole ihan ihanteellinen. Tässä neuvoston paine on ollut suuri, ja joten aikataulusta päätettiin niin, että se valmistuu vuotta 2010. Päivämäärää ei voi muuttaa, kun lainsäädäntö ei voi avata. Molemmat osapuolet ovat lobbanneet minua niin kuin teitäkin, teollisuus ja kansalaisjärjestöt. Ja olen sanonut samaa heille. Päätetty on päätetty. Paketti ei voi avata. Ja se pitää muistaa. Täällä oli paljon tyytymättömältä osasta parlamenttia. Osa parlamentissa taisteli kovasti, että lista valmistuisi jopa aikaisemmin, mutta komissio voisi ehkä selvittää selittää, aiheuttaako tämä lista ongelmia neuvotteluissa, laitavatko muut maat samanlaisia listoja neuvotteluissa. Tuo olisi hyvä tietää. Jotkut haluavat ää, laajentaa listaa 2020 pohjalta. Se on väärin mielestäni lähestymistapamme on 2014 ulottuva sen ylistä ei pidä olottua paljon, vai tapahtua 2014 mennessä. Minusta listalle ei pitäisi tässä vaiheessa listaa sektoreita. Lista on liian pitkä. Kaikki riippumattomat arviot ovat sitä mieltä, että lista pitäisi olla tiukempi. Mutta parlamentti hallitsi epäsuorat kustannukset, siksi lista on niin pitkä. Jotkut alat ovat täällä siksi, että me lisäsimme kriteereitä. Minusta komissio toimii mandaattinsa puitteissa. Olemme kuulleet vaikutuksen, äh, argumentin kolmasen maiden vaikutuksesta. Mutta näyttää sille, että jos me teemme Kööpenhaminan niin jälkeen arvion, emme tiedä, miten voisimme arvioida kolmasia maita ennen Kööpenhaminaa. Tämä homma olisi pitänyt tehdä ensi vuonna, mutta sovittu mikä sovittu. Ja näin maa makaa. Tämän omasta puolestaan. Komissio on tehnyt sen tehtävän, mitä lainsäätäjä on pyytänyt. Und noch Richard Vielä Richard Seber. Kiitoksia puheenjohtaja. On totta. Luettelo on pitkä, mutta mielestäni sen täytyy myöskin olla pitkä. Haluaisin muistuttaa siitä, että täällä Euroopassa me jatkamme tällä sisämarkkinasysteemillä ja energiatehokkuus Euroopassa on kaksi kertaa korkeampi kuin niillä markkinoilla, joilla ei ole tällaisia järjestelmiä, joten tämä on oikeutettua. Mielestäni myöskin johdantosan kappale 16, joka tuli vielä mukaan neuvotteluihin neuvoston kanssa ja komission kanssa, on oikea ja myöskin antaa tässä mahdollista tiiliteollisuudelle toimia Euroopassa. No, no, suurin huolenaihe, mitä minä kuulen, on se, mikä liittyy päätöksenteon ja prosessin avoimuuteen. Me ole kovinkaan tyytyväisiä parlamentissa komitologiaan, se on tunnettua, mutta komission pitäisi myöskin tehdä selväksi tässä, millaisten konkreettisten menetelmien mukaisesti se toimii. Ja myöskin kun ajatellaan kommunikointia näiden sektorien ja alasektorien kanssa, sitä tulisi parantaa, jotta voitaisiin tämä vakuuttelutyö saattaa päätöksen, koska me puhumme järjestelmästä, jolla on hyvin suuria talous- ja rahoitusvaikutuksia Eurooppaan. Komission edustaja totesi aivan oikein asioista liittyen tähän benchmark-prosessiin, koska nythän olisi mahdollisuus tässä parantaa viestintää. Me tiedämme tämä poikkeuslista on myöskin tässä benchmarkingissa mukana ja pyytäisinkin, että komissio kertoisi, miten se suunnittelee konkreettisesti asettavansa nämä benchmarkit ja että myöskin parlamentti ja sidosryhmät voisivat tässä myöskin olla mukana, jotta avoimuutta voitaisiin lisätä. Rova Schlingberg sitten seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiinnitin huomiota niihin kommentteihin, jotka liittyvät tiilien tuotantoon. Useimmat jäsenvaltiot olivat tästä huolestuneita – komitologiaprosessissa jäsenvaltion kansalliset eu johdanto-osan kohta, jossa komissiota kehotettiin uudelleen arvioimaan tämä sektori mahdollisimman pian, ja me tulemme tekemään niin. Ja muitakin sektoreita tutkitaan vielä. Tämä tehdään lähikuukausina. Olemme tavanneet tuon sektorin edustajia. Olemme identifioimassa sitä dataa, jota pitäisi esittää meille. Samoin jäsenvaltioiden kanssa teemme samaa. Ja Rova McKevenia sitä, että hän muistutti meitä sitä, mitä lainsäädäntö sanoo. Me, meitä velvoittaa se, mitä voimme tehdä. Oikeuden takaraja oli tämän vuoden lopussa. Komission mielestäkään tämä ei ole oikea lähestymistapa. Vastustimme sitä yhteispäätösmenettelyssä, mutta molemmat lainsäädäntövallan käyttäjät päättivät näin. Meille tulee kysymyksiä kolmaiselta mailta. Ovat nähneet tämän luonnokseen. Sitä ei ole hyväksytty. Teidän täytyy tarkastella sitä. Neuvostokin pitää vahvistaa jäsenmaiden kanta. Mutta kysymyksiä tulee se, että meillä on alhainen aggregaatiotaso, disaggregoitu lähestymistapa, sektorittainen lähestymistapa on johtanut siihen, että lista on pitkä. Mutta siinä on paljon alisektoreita. Jos meillä olisi ollut ag- korkeampi aggregaatiotaso. Päästöjä olisi ollut sama määrä tai ehkä enemmänkin. Tätä kysymyksiä esitetään. Ja meillä on paljon selittämistä. Ja meidän on selitettävä, että vaikka listalla on, ei päästö ole vapaata, päästöt ole vapaita. Tämä aiheuttaa mullistuksia, mutta vastaamme kysymyksiin. Senbergin viittasi tiilevalmistukseen. Otamme siis sen esille. Ja hän haluaa lisää transparenssia ja sidosryhmien mukaan tulemista sen jälkeen, kun päästökauppajärjestelmä on uudelleen arvioitu. Me olemme pyrkineet äärimmäiseen transparenssiin ja kaikki sidosryhmät ovat mukana. Meillä on ollut kokouksia jo yhteispäätösmenettelyn aikana. Meillä on ollut ainakin neljä kokousta ennen valiokunnan äänestystä. Kaikki sen ryhmät ovat olleet mukana. Meillä on ollut koko joukko metodologiaan liittyviä tapaamisia sitä sidosryhmien kanssa. Meillä on vaik- vaikutusarvioinnissa metodologian kuvaus. Verkkosivuilla on myöskin kaikki tämä informaatio, tämä on DG Envin sivulta saatavissa. Näin me normaalisti toimimme Sidosryhmät ovat täysin mukana. Olemme työskennelleet tässä aika paljon ilman niiden dataa. Tuskin olisimme kyenneet laatimaan listat nykymuodossaan. Myös vertailuarvojen pohdalta benchmarkingissa meillä on sama lähestymistapa. Meillä on pari tapaamista sidosryhmien kanssa benchmarkingiin liittyen. Meillä on konsultti tällä alueella. Ne tulevat laatimaan viimeisen viimeisimmän raportinsa. Ne arvioivat, että kunkin alisektorin 10 paras, parasta prosenttia. Tämä valmistuu lähiviikkoina. Siitä keskustellaan sidosryhmien kanssa uudestaan. Vertailuarvokeskustelu seuraavan kerran on marraskuussa. Niitä tulee olemaan koko joukko lähikuukausina. Ennen kesää tulee komission ehdotus ja sitten samanlainen päätöksentekomenettely kuin, kuin nyt tällä hetkellä, niin samanlainen keskustelu 2010 lopussa. Tässä transparenssi viestintä sidosryhmien kanssa, sen me olemme tehneet tällä hetkellä. Emme tämän vertailuarvojen asettamista voitaisiin kuvata, koska meillä on vielä vuosi aikaa työskennellä sen parissa. Kiitoksia. Seuraava kierros, Karhans Florence. Minä uskon, että kun keskustelemme tästä luettelosta, meidän täytyy muistaa se, millaisia kompetensseja tällä talolla on. Ja tästä syystä keskittyisin, keskityn vain tähän paperiin, joka meillä nyt tässä on edessämme. Totta kai on paljon ideoita, e, joita tässä voitaisiin ottaa esille liittyen näihin hiilidioksidikysymyksiin. Tällä hetkellä voi sanoa kyllä tai ei. Ja minä neuvoisin meitä tämän paperin kohdalla keskittymään enemmän kyllään, tos, toki varauksin ja, ja että pohtisimme myöskin seuraavia papereita, joissa kyse on vertaisarvioinnista ja niin poispäin, koska pelivara, joka komissiolla on, sitä ei silloin enää ole, että se ei ottaisi huomioon näitä poliittisia ideoita, joita meillä on. Eli jos jotakin hiertymäkohtia on, niin ei niinkään tästä luettelosta, koska tämä on hyvin vaikea laatia, kukaan ei siitä saa täydellistä. Meillä on hyvin paljon enemmän pelivaraa kun ajatellaan benchmarkin ja huutokaupparoolien muuttamista, joten meidän täytyy ottaa huomioon se, että aikarajat ovat ne kuin ne ovat. Totta kai voidaan esittää kysymys siitä, että miten me pääsimme näihin tuloksiin. Me puhuimme sadasta prosentista ja sitten sanottiin, että 80 olisi hieno luku ja yhtäkkiä olemme 75. En nyt ihan täysin tätä ymmärrä, mutta Ehkä komissio tämän selitti ja minä en ollut jälleen kerran paikalla. Pyydän anteeksi, jos näin oli. Uskon, että tässä, kun ajatellaan tilannetta ja lainsäädäntöä, joka meillä on edessämme ja jo, joka, jossa todetaan, että voimme tässä sanoa kyllä, niin vetoisin kuitenkin siihen, että keräisimme voimamme ja muiden kahden asiakirjan kohdalla käyttäisimme parlamentaarisia oikeuksia. No, tämä benchmark-kysymys, sitä voidaan käsitellä hyvinkin dramaattisesti, dramaattisesti. Ja tietysti voidaan intensiivisesti järjestää näitä asioita jossakin maassa. Ja tosiaan tämän toivoisin otettavan huomioon. No niin, vielä yksi henkilökohtainen huomio näin täällä valiokunnan esittelijän. Mitä Reachiin tulee, mitä ETSään tulee, niin taistelin hänen kanssaan, mutta olen erittäin iloinen, että hän on täällä paikan päällä. Sen halusin kuitenkin tähän lisätä. Tervetuloa. No niin, tässähän tapahtuu vielä tällaisia sopimisia jälkikäteen. Niin, äh, olen ihmetellyt sitä, että Satu Hassi ei ole tässä luettelo, luettelossa, mutta hän äh, viittoili ja niin poispäin, ja, ja nyt hän saa sitten puheenvuoron. Olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Um, for... Paljon kiitoksia, että lopulta huomasitte vittelöintini. Paljon kiitoksia komission edustajille. vastauksista, jotka ovat selvittäneet monia asioita. Ja kiitokset kollegoille, jotka ovat puhuneet. Tässä on oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä ja kysymyksiä, jotka liittyvät siihen kansainvälisen merkinnän, jonka me näytämme Linda McCavan sanoi ja komission edustajat sanovat, että lainsäätäjä asettaa aikataulun. Totta on, että kriteerit ovat laissa, mutta yksi asia, jota ei ole otettu huomioon, mikä asetuksessa on, on komission arvioinnissa, on artiklan 10, 18, kolmasen kriteeri. Lain mukaan meidän täytyy ottaa huomioon myös muut muiden maiden toimet, se, missä määrin muiden maiden ilmastolainsäädäntöä ja toimet ovat vertailukelpoisia omien kanssa. Minulla on kerrottu, että esimerkiksi Brasilian terästeollisuus sen tehokkuus on yhtä korkea kuin Euroopan. Tällaisia asioita ei ole otettu tässä komission arviossa. Joten lain asettamat kriteereitä ei täysin noudateta. siitä luonnollisesti herää kysymys, mitä komissio aikoo tehdä. Voidaanko tätä kysymystä esimerkiksi ottaa huomioon, kun arvioitte kauppa trade intensity. Sektorin kauppaintensiteettiä. Emmekö me voisi ajatella, että kauppa niiden maiden kanssa, jonka ilmastotoimet ja te- teollisuuden tehokkuus ovat vertailukelpoisia meihin, suljettaisiin pois kauppaintensiivisyyden arviosta. Kaksi yleistä kommenttia liittyen substanssiin. miksi tämä luonnossa on kaukana optimaalista. Ensimmäinen on taloudellinen syy. Kaikki talouden asiantuntijat Robert Doylin järjestämässä kuulemisessa sanovat, että meillä ei ole sadan prosentin optimaalisia vaihtoehtoja, mutta vähiten huonoa vaihtoehto olisi, että meillä ei olisi ilmaisia päästöoikeuksia, vaan huutokauppa ja toimien rajalla. Vapaat päästöoikeudet merkitsevät, että teollisuudet, jotka saavat näitä, voivat kassoittaa päästöoikeutensa ja sitten tuoda muista maista Tämä ei ole 100 se varma järjestelmä kaas, äh, varten, mutta kansainvälinen signaali lienee suurin huolen. Olen lukenut, ehkä muutkin kollegat ovat lukeneet uutisia Yhdysvaltojen ilmastolainsäädäntöprosessista. Ja se argumentti, että Euroopan lainsäädännössä voidaan nähdä ilmais- ja päästöoikeuksia teollisuudella, sitä on hyödynnetty Yhdysvalloissa poliitikot, jotka haluavat mahdollisimman parasta ilmastolainsäädäntöä Yhdysvalloissa, laitavat meille viestejä, että te eurooppalaiset aiheutatte meille ongelmia. Meidän on vaikea puolustaa ympäristöystävällisempää politiikkaa, kun teollisuus sanoi, että eurooppalaiset ovat luvanneet sadan prosentin ilmaisia kiintiöitä teollisuudelle. Ja, Sirpa Pietikäinen. Sirpa Pietikäinen. Thank you. Firstly... Kiitos. Ensinnäkin tiedämme, että kaikkialla maailmassa – siitä, että millainen sopimus meillä tulee olemaan Kööpenhaminassa. Nyt on jo ryhdytty toimiin ilmastonmuutos- ja energiatehokkuuskysymyksissä kaikilla teollisuuden aloilla. Ja kuten täällä aikaisemmin puhuttiin jo, komission täytyy arvioida toimia ja eh, hiilitehokkuutta ei EU-maissa ennen kuin se määrittelee nämä sektoriluettelot. Ja tämä on se syy sille, että tämä ehdotus ei ole mieleiseni, koska en löydä tällaisia tieteellisiä, taloudellisia tai muita argumentteja, jotka tukisivat kynnyksen asettamista näin alhaiselle tasolle. Tästä syystä haluaisin parempaa selvennystä komission taholta. Voisiko komissio selittää minulle ja meille yksityiskohtaisesti, millaisia lähteitä se on kuullut, päästäkseen siihen johtopäätökseen, että tällainen sektorianalyysi oli mahdoton tietojen puutteen takia. Miksi se ei ollut mahdollinen? Ja voisitteko kertoa, miten menettelitte, kun yrititte arvioida tätä? Mitkä ovat seuraavat suunnitelmat, jotta saataisiin aikaan parempaa ja täydempää arvioinnin kattavuutta? Haluaisin myöskin tietää, vaatiko komissio apua tai tietoja kolmansista maista, jotta se olisi saanut apua tässä energiatehokkuus- ja hiilivaikutuskysymyksessä kolmansissa maissa. Tämä ehkä olisi hyödyksi, mutta tällä hetkellä tämä ehdotus on mielestäni hyvinkin hankala. En tunne oloani hyväksi sen suhteen ja nämä tasot ovat liian alhaiset. Kiitos. Frau Slingenberg. Rova Slingenberg. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ihan kronologisesti ajatellen palaisin Florensin kysymykseen liittyen lähestymistavassa käytettyihin aloitteisiin. Hän viittasi tähän 100 prosentin huutokauppaan, josta me lähdimme. Siitä tiputtiin 75 prosentin komission ehdotuksessa päätökseksi. Tämä tapahtui kuultamme tarkkaan oikeuspalveluja. Pene piti tarkastella tarkkaan artiklan 10a pykälä 15 kustannusten määritelmä, jossa pitää arvioida tämän direktiivin aiheuttamia lisäkustannuksia. Ja otetaan huomioon, että lista on viisi vuotta voimassa. 2013 ja 2014 päästökaupan kaksi viimeistä vuotta mukana siinä ilma, ilmaston päästöoikeuksien oletusarvo on aika korkea, 80 prosenttia, sitten se vuotuisesti laskee. Me olemme käyttäneet noita läht, oletusarvo ilmaisia päästöoikeuksia sitten lähten näiden vertailuarvojen tiukkoudesta. Kuten sanoin, että ver, vertailuarvojen mukaisesti vain tehokkaimmat laitokset saavat 100 prosenttia ilmastopäästöoikeuksista. 75 prosenttia oli siis tämä oletuslähtökohta näille kaikille laitoksille. meillä oli aika tiukkana Jos käytämme 100 prosentin huutokauppalähestymistapaa oikeudellinen vastustus olisi ollut helppoa. Telsaskaan ei halua järjestelmää, josta voi helposti nostaa kanteen. ja sitten analyysi. Me palkkasimme konsultteja selvittämään, mitä dataa on. On erittäin pulmallinen tilanne, koska data voi olla aika ad hoc, se ei ole vertailtavaa. Ja sitten voi olla, että joissakin kolmansissa maissa on lupaava tilanne, mutta missä maissa on lainsäädäntöä, joka, joka mukaan tulisi tulevat sitoa Latvia, Norja, Islanti ja Liechtenstein ovat etämaina osana vastakauppajärjestelmää. Sveitsilläkin on jonkun verran lainsäädäntöä, mutta muualla me emme voi sanoa, että oikeudellisesti sitovasti niillä on samanlaiset sitomukset. Tämä merkitsee sitä, että me kohtaisi asiaa esille Köpenhaminan jälkeen, koska me toivomme, niin kuin tekin, että Köpenhaminan jälkeen näiden sitoumukset ovat selkeämpiä ja näemme täytäntöön panevatko ne niitä omassa lainsäädännössään. Kuten sanoin, käytimme konsultteja. Tutkimusta ei ole viety täysin loppuun, mutta tämä tapahtuu loppuviikkoina. Ja no sitten saatte tiedot verkkosivuilta, mutta harjoitus jatkuu. Ja asiaa tarkastellaan myös Kööpenhaminan jälkeen. Ja se, mitä Rova Hassi sanoi, että ehkä pitäisi ottaa tämä huomioon kaupadatassa. Näinpä on. Tätä me juuri ajattelemme. Voisimme ajatella kolmansien maiden tekemisiä ja ajatella sitä kauppapainojen määrittelyssä. Rava Pietikäinen mainitsi myöskin sen, että prosentit ja kriteerit olivat liian alhaisia. Ja voin vain sanoa, että tästä vähän yhteispäätösmenettelyssä keskusteltiin ja tällaista tulosta sieltä potkahti. Tähän meidän oli pakko perustaa työmme. Kiitos. Kiitoksia, Esther de Lange. Wel, voorzitter. Ik eh, zou de Europese... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota selkeistä vastauksista. Ja haluaisin nyt tässä vielä hiukan selvennystä yhteen asiaan. Kyse on aiheesta, josta monet jo puhuivat. Minulla on sellainen vaikutelma, että täällä on paljon tiilien ystäviä tässä valiokunnassa. Komissio totesi, että mahdollisimman pian syventyisimme seuraavien kuukausien aikana tähän kysymykseen, mutta tämä vastaus on hiukan liian epämääräinen. Tapahtuuko tämä nyt vuoden loppuun mennessä menestyksekkäästi, ennen kuin tämä luettelo on olemassa, koska mielestäni tälle sektorille olisi hyvä saada oikeudellista varmuutta samaan päivämäärän mennessä kuin muut sektorit saavat vai ajatteliko komissio, että tämä tiilisektori saa oikeudellista varmuutta vasta ensi vuonna? Eli se, että tämä tapahtuisi vuoden viiveellä. Olisin halunnut tähän saada vastauksen. Kiitos. Karl Slyter. The real problem. Aidot ongelmat ovat niin kuin McCavan totesi. Lainsäädäntö ei ole paras keino. On omituista, että 100 prosenttia ilmaisia päästöoikeuksia saa, jos tätä kriteerit pitäisi ehkä saada 100 prosenttia kaupasta yli kriteerien. Tehokkuus äh, vertailuarvojen mukaan. Tämä olisi loogista. Se, että heti kriteerien täyttämisen jälkeen vapautuu päästö huutakaupasta on omituista, mutta sitten tähän benchmarkin kysymys. Ja sillä on merkitystä, kun tulette muuttamaan taas tuosta. Sanoitte, että benchmarking ja 2007-2008 on verkkiarvojen kausi, mutta niitä sovelletaan 2013-2014. Tässä on siis vuotoinen tehokkuuskriteeri. Ja sitä ei ole mikä on tämä 10 prosentin huippu 2007, 2008, mikä se 2013 jos ajatellaan, että tehokkuus kasvaa tänä katana, niin tehokkuusarvoja pitäisi tiputtaa 9 prosentilla muuten mukaan tulevat 30-40 prosenttia sektorista. Ja 14 prosenttia pitäisi tiputtaa tästä vertailuarvosta, jos 30-40 prosenttia pääsee mukaan, niin kuin on jossakin tapauksessa ollut. Aitakaa siis kiristää vuotuisesti benchmarking-arvoja, ettei niistä tule liian löysiä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä on varmastikin paljon puhuttu lainsäädännön heikkouksista, sitä emme voi muuttaa, ja olen siitä hyvin tietoinen, mutta mikä on tärkeää, on se, että tässä lainsäädännössä tälle luettelolle voidaan lisätä sektoreja ja yrityksiä joka vuosi. Siis joka vuosi niitä voidaan lisätä kuitenkin. Se, että ne poistettaisiin listalta, se voidaan tehdä ainoastaan kerran. Ja tämä tapahtuu tämän Kööpenhaminan uudelleenarvioinnin jälkeen. Eli meidän pitäisi nyt keskittyä tähän uudelleenarviointiin ja saada selkeät vastaukset siihen, että milloin tämä uudelleenarviointi tapahtuu. Ajatteletteko sitten myös, ja minä vel, tai sanoisin, että nämä ö, sopeutettaisiin kustannuksiin, koska tässä ei puhuta nyt niistä reaalikustannuksista, joita tulee. Ja sitten missä määrin komissio suunnittelee saavansa tehokkuudesta parempia tietoja kolmansista maista tässä uudelleenarvioinnissa, jotta tämä kriteeri, joka nyt on lainsäädännön osa, jota ei ole käytetty tässä luettelossa, että sitä käytettäisiin uudelleenarvioinnissa, jotta tiedämme varmasti, että meillä on oikeat yritykset tässä luettelossa mukana. Kiitos. Ja, Frau Slingberg. Rouva Slingberg. Thank you very, thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensiksi Britmaihin, tiiliin. Meillä on ollut tämän sektorin kanssa ja tapaaminen kaiken datan pohjalta. Meillä oli se tieto, että tämä sektori ei, alasektori ei täytä tätä kriteeriä. Jos tämä sektori tai jäsenvaltio haluaa esittää, että se arvioi olevansa merkittävän hiilivuodon äh, alainen. Uutta dataa täytyy sitten todistustaakka, jos sanaa haluaa käyttää, ei ole meillä, vaan sillä sektorilla, joka esittää toista. Me emme voi esittää tiukkaa aikarajaa. Kun dataa tulee, me prosessoimme sitä mahdollisimman nopeasti, mutta selväksi täytyy tehdä, että tämä sektori, vaikka se kriteerit täyttää, sitä ei tällä listalla. Se ei ole mahdollista. Koska meidän täytyisi uudelleen äänestää listasta ja silloin emme saa hyväksyttyä tässä kuussa. Lisäksi voidaan tehdä ensi vuonna. Ja nähtäväksi ja kuinka nopeaksi Kommissa tekee lisäksi tapauksessa, jossa data tukee sitä. Schlatterin kommentit benchmarkeihin sitä, että tässä työ on vielä kesken, että varmaan noudata täysiä yksityiskohtia siitä, mitä ai tulemme tekemään. Mutta täytyy pitää huolta siitä että mielessä, että lähtökohta on lainsäädännössä tiukasti että Komission täytyy perustaa työnsä komission lainsäädäntö no, keskimäärä, 10, paras 10 prosenttia sektorista tai alasektorista säännössä muitakin. Kriteerit teknologian kehittyminen, substituutio, kapasiteetti. Niinkin me perehdymme. Kakkosvaiheessa me kakkosvaihetta varten meillä on benchmarkeja esimerkiksi lannoitteen tuottajat Hollannin tai Itävallan tapauksessa olemme nämä optiinin varten – laatineet benchmarkit, ne tiukentavat joka vuosi. Se on vaihtoehto, mutta vaikka olisi kiinteä vertailuarvo, joka pätisi koko kauden, pitää pitää mielessä, että, että katon vuotuinen lasku pätee, eli 1,74 prosenttia kokonaispäästöoikeuksista tippuu, ja tämä pätee vertailuarvoja, joten päästöoikeuksien määrä kasvoi koko ajan absoluuttisessa määrin. Ja on siis tuotantodatan pohjalta kokonaismäärä ilmaisia päästöoikeuksia ylittäisi lainsäädännöstä maksimimäärän yli. Tässä on korjausmekanismi, joten tässä on kaikkia näitä raja-arvoja. Siinä tapauksessa, että vertailuarvot johtavat liian anteliaisiin tuloksiin – mitä Eckhout sanoi Köpenhaminan suhteen, komissiolla mandaatti esittää raporttia arvioida kesäkuussa ensi vuonna Kööpenhaminan tulokset. Me teemme niin. Ja sitten täytyy nähdä, mitä tuo arvio antaa tulokset, minkälaisia tuloksia tulee. Avaammeko tämän hiilivuotoprosessin? Arvioimmeko tulokset uudelleen? Kööpenhaminan suhteen kaikki on mahdollista. Tulisi olla hyvä, vähemmän hyvä EU voi pitää 20 kiinni. Toivottavasti painamme 30. Tällä hetkellä me voi sanoa, mikä lopputulema on. Me tarkastelemme kolmasia maita. Täytäntäänkö ne panevat ne tuloksia oikeasti sitovalla tavalla. Johtaako Kööpenhaminen johonkin oikeasti sitovaan? Sekin on erilliskysymys. Meillä on vähän aikaa miettiä asioita. Saatte tutkimusten tulokset. vaan me arvioimme tiedon vertailtavuutta ja saatavuutta. Ja teemme tämän osan näköpähäminä uudelleen arviota. Jätän tämän tähän. Kiitoksia oikein paljon. Ei muita puheenvuoropyyntöjä tässä kohdassa päästökauppajärjestelmä on ilmastonsuojelupolitiikan kulmakivi ja tästä syystä on aivan oikein, että me tarkastelemme sitä tarkasti. Kuulimme, mikä on tilanne tällä hetkellä. Kiitoksia komissiolle ja rouva Schlingbergille siitä, että he vastasivat näihin kysymyksiin. Tarkistusten jättämisen määräaika on 8. lokakuuta kello 12. Jos tarkistuksia halutaan te- tehdä, niin 80. kello 12 on määräaika Valiokunnan seuraava kokous pidetään maanantaina 19. lokakuuta Strasbourgissa. Siellä äänestetään ympäristöpäätöslauselmasta. Kiitoksia, kokous on päättynyt.